So, liebe Kolleginnen und Kollegen, no niin, hyvät kollegat, sydämellisesti tervetuloa ympäristövaliokunnan kokoukseen iltapäivällä. Tänne saapuvat kaikki aina vähän vähitellen. Varmasti tulee vielä joitakin kollegoja. Te olette saaneet esityslistan ainoa muutos on se, että koordinaattorien kokous saattaa jäädä väliin, koska sitä koskevat asiat hoidettiin kaikki jo viime viikolla Strasbourgissa. Ei siis koordinaattorien kokousta kello 18. Kielet meillä on kaikki, paitsi Viro ja Latvia. Ja huomenna aamulla ei tulkkausta maltan kieleen, jos sitä nyt kukaan valiokunnassamme tarvitsisi. Ja näette tällä myös Britanniasta tulleen kuvausryhmän, joka haluaa ottaa hiukan tallenteita siitä, miten Envi-valiokunnassa työskentelemme. Jos teille sopii, niin annamme heidän tehdä täällä työtään. Huomenna tulee Europarl-tiimi, joka kuvaa kokouksemme Busekin kanssa. Kyseessä on siis tuo Euroopan parlamentin ympäristöpolitiikan uudistamisen allekirjoittaminen. Sitten kohtaan kaksi puheenjohtajan ilmoitukset viime kokouksen jälkeen. Me olemme hyvässä yhteistyössä komission kanssa saaneet aikaan tällaisen kartaston tilanteista jäsenvaltioissa. Jos haluatte sitä katsoa, niin sen saa sihteeristöstä katsottavaksi. Se koskee maaperää yhdistyneessä kuningaskunnassa, Benelux-maissa, Pohjois-Ranskassa. Ne ovat kaikki alueita, joilla on tiheä asutus. Ja tämä osoittaa tuon meidän pelkomme oikeutetuksi, että maaperä huononee ja heikkenee. Ja maaperää koskeva direktiivihän on ollut asialistalla jatkuvasti tässäkin valiokunnassa. Ja sitten toinen, ei niinkään ilahduttava aihe. ICAO, kansainvälinen siviiliilmailujärjestö, kokoontuu tällä viikolla Montrealissa. Ja jotkut amerikkalaiset lentoyhtiöt ovat nostaneet kanteen päästökauppaa vastaan, siis lentoliikenteen päästökauppaa vastaan sellaisena kuin asiasta 2008 päätettiin. Tästähän oli viime viikolla jo yöaikaan tosin, mutta kuitenkin keskustelu Strasbourgissa. Toivon, että Yhdysvallat ei yhdessä Kanadan ja Meksikon kanssa saa tästä läpi julkilausumaa, joka murskaisi päästökauppamme tältä osin, koska tiedämme, että lentoliikenne ja myös meriliikenne ovat tärkeitä tukipilareita hiilidioksidipäästöjen leikkauksessa. Nyt ihan alkuviikosta näinä päivinä olemme saaneet myös komission julkilausuman tupakkadirektiivistä, tupakkadirektiivi, joka koskee tupakkatuotteita. Tätä on työstetty uudelleen. Aika paljon kaikenlaista on tulossa. Ja tämä valiokuntahan on ottanut monella julkilausumalla, monella lausunnolla kantaa tupakointiin, ympäristötekijöihin, terveyteen. Kollegat voivat tutkia, mitä komissio tässä ehdottaa. Sitten New Yorkissa vuosituhattapaamisen yhteydessä järjestettiin myös Cancunin ilmastokokoukseen liittyvä tapaaminen, mutta ennen kaikkea myös Nagojan luonnon monimuotoisuutta käsittelevän kokouksen seurantakokous. Meidän kollegamme Arsenis on ollut tässä mukana. Ehkä hän voi muutamalla virkkeellä kertoa meille, mikä tuo lopputulos on. Meillä ei ole paljon aikaa, joten ehkä muutama sana. Arsenis tuosta luonnon monimuotoisuuskeskustelusta. Ole hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tapahtuma oli hyvin kiintoisa, neljän päivän mittainen. Keskiviikkopäivä omistettiin monimuotoisuudelle – 9.10. keskusteltiin korkealla tasolla luonnon monimuotoisuudesta. Kaksi seikkaa, joista keskustelimme valiokunnassa, otettiin esiin. Nagojasta ei tule saada aikaan sopimusta, ellei sitten saada aikaan sopimusta hyötyjen mm, jakamisesta. Tämän tekivät selväksi kaikki kehitysmaiden johtajat yritettiin keskittyä tietysti ABS-kysymykseen. Toistaiseksi USA to, toisaalta EU unionina estää keskustelua kunnianhimoisemmasta ilmailuprotokollasta, joka kattaisi ne materiaalit, joita mekin käytämme. Me pyrimme hyödyttämään paikallisia ihmisiä toki. Kiitoksia. Ja, vielen Dank für diese Kurzinformation. Also... Kiitokset näistä lyhyistä tiedoista kansainvälisistä konferensseista, ennen kaikkea Pohjois-Etelä-konfliktista. Köyhät ja rikkaat näkyvät yhä selkeämmin tämän aiheen kohdalla. Nähtäväksi jää, tapahtuuko tässä vielä kehitystä elokuuhun mennessä, lokakuuhun mennessä. Jos ei ole muuta kerrottavaa, siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan, eli pöytäkirjan hyväksyminen eh, viime kokouksestamme heinäkuulta 13. ja 14. heinäkuuta. Kokouksen loppuun mennessä voidaan tehdä korjauksia, muuten pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Ja nyt, hyvät kollegat, tämän iltapäivän pääkohtaan. Minulle on aivan erityinen ilo ja kunnia saada toivottaa tervetulleeksi Kristaliina Georgieva, komission jäsen, joka vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista. Ja juuri tämä viimeinen kohta, kriisinhallintatoimet, on meidän valiokuntamme toimivaltaa. Olemme hyvin iloisia siitä, hyvä komission jäsen, että teillä on ollut aikaa tulla tänne luoksemme. Meillähän on viime aikoina koettuna joitakin huomattavia katastrofeja, voimme havaita, että maailmanlaajuisesti äärevät sääilmiöt lisääntyvät, elleivät jopa kaksinkertaistu määrällisesti. Meillä on kuivuutta toisaalta, mutta vielä hankalampaa ovat, ovat nämä tulvat, myös metsäpaloja, monia eri seikkoja, jotka ovat yhä äärevämpiä ja EUn kansalaiset kysyvät tietysti, mitä EU voi tehdä, jotta voidaan hyödyntää niitä kapasiteetteja, joita Euroopan tasolla on. Mehän olemme manneri, jolla on monenlaista kykyä. Menneinä vuosina on jo paljon puhuttu siitä, kuinka voidaan luoda synergiaa, kuinka voidaan saada yhteistyön ja ehkä yhdentämisenkin avulla kaikki paras mahdollinen kehitettyä ihmisiä ja ympäristöäkin varten. Me olemme kutsuneet teidät tänään. Voitte ehkä kertoa meille, eh, minkälainen asian tila on keskusteluissa uudessa komissiossa, mitä te aiotte tehdä ja ennen kaikkea meitä kiinnostaa kuulla, minkälaista lainsäädäntöä on mahdollisesti tulossa, minkälaisia ohjelmia ja minkälaista toimintaa. Sydämellisesti tervetuloa ympäristövaliokuntaan ja annan teille nyt puheenvuoron esitystänne varten. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti, hyvät jäsenet. Minulle on suuri kunnia ja etuoikeus voida olla kanssanne täällä tänään. Olen viettänyt suurimman osan ammatillisesta elämästäni ympäristöasioiden käsittely, käsit, ympäristöasioita käsitellen, ja tämä on oikein hyvä lisää niille keskusteluille, joita olemme aiemmin käyneet. Tämän päivän tarkoitus on keskustella siitä, kuinka voidaan vahvistaa EUn katastrofikapasiteettia. Tämähän koskee minunkin aluettani. Parlamentti on aiemmin tänä vuonna pyytänyt komissiota luomaan eurooppalaisen nopean reaktion mekanismin, ja me pyrimme vastaamaan tähän pyyntöön haaste, niiden haasteiden vasta, haasteita vastaavalla tavalla, joita meillä on. Puheenjohtaja, te sanoitte, että yhä enemmän ja enemmän joudumme kohtaamaan katastrofeita ja jatkuvasti meidän työmme luonne muuttuu. Vuodesta 1975 alkaen katastrofifrekvenssi on viisinkertaistunut. Ihan vain vertailun vuoksi maailman talous on moninkertaistunut noin kolme tai neljä neljäkertaisesti, eli katastrofit ovat taajempia kuin <clears throat> muut ilmiöt. Ne luvut, joita kirjaamme, ovat ö, merkille pantavia. 230 miljoonaa ihmistä joutuu katastrofien ö, uhreiksi. 85 000 kuolee ja kustannukset maailman taloudelle ovat noin neljännes prosentti. Mutta tämä vuosi ei ole ollut millään tavalla keskivertovuosi. Entinen tilastotieteen professorini sanoi, että ihminen voi pistää päänsä jääkaappiin, jalat uuniin, kehon keskilämpötila on ihan keskiverto, mutta sitä kuolee. Tämä on siis ollut hyvin erityislaatuinen vuosi ja vuosi 2010 kyllä jää aikakirjoihin. Meillä oli Haitin katastrofi, 230 000 ihmistä kuoli, 300 000 loukkaantui, miljoona jäi kodittomiksi. Islannin tulivuori purkautui kuuden päivän ajan, ilma, lentoliikenne keskeytyi, 100 000 lentoa peruttiin ja taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus oli paljon paljon suurempi kuin, tai siis oli laajempi kuin vain meidän mantereemme kattava. Myös Meksikon lahden katastrofi oli merkittävä. Siinä kuoli monia ihmisiä, mutta edelleenkin todelliset uhriluvut on vielä jäävät nähtäväksi. Erilaisissa Itä-Euroopan maissa, Serbiassa, Ukrainassa, Moldovassa, Unkarissa, muualla on ollut ähm, tulvia. Me vastasimme näihin myös kuivuutta oli ja me vastasimme näihin katastrofeihin hyvissä ajoin, joten saimme ennaltaehkäistyä suurimpia tuhoja, mutta siitä huolimatta tuhot olivat merkittäviä. Myös Venäjällä metsäpalot, niiden tuhot olivat mittaamattomia ja Pakistanin tilanne, tulva siellä on erittäin huolestuttava, kun ajatellaan katastrofin mittavuutta. 20 miljoonaa ihmistä on joutunut sen uhriksi. Tulemme kamppailemaan tämän katastrofin kanssa vielä kuukausia ja vuosiakin, eikä ole mitään syytä otaksua, etteikö tämä äh, trendi äh, lieventyisi tulevaisuudessa. Miksi? No sen vuoksi, että ensinnäkin ilmastonmuutos on totta, toiseksi väestö lisääntyy, äh, ihmiset asuvat keskitetysti kaupunkialueilla, ja kolmas syy on se, että maailman talous on niin monimuotoinen ja sen vuoksi tämänkaltaiset katastrofit, kuten Meksikonlahden katastrofi, voivat olla mahdollisia. Ja neljänneksi vielä terrorismi on uhka. Joten tässä kontekstissa on aivan selvää, ettei ole mikään yllätys se, että 90 prosenttia kansalaisistamme vaativat Euroopan unionia parantamaan rooliaan katastrofien ehkäisemisessä. Ja näin me juuri teemme. Me teemme tämän kansalaisten pyynnöstä ja ö, kentällä tapahtuvien tosiasioiden vuoksi. No mitä sitten voidaan tehdä? No on neljä aluetta, joilla EUn koordinaatiorooli voi olla suureksi avuksi. Ilman, että sahataan oksaa tarpeelta synkronoida vastuita ja resursseja – Eli primäärivastuun tulisi olla kansallisilla ja paikallishallinnoilla. Mutta täytyy myös muistaa, että Euroopan unionillakin on tärkeä rooli. Ennen kaikkea silloin, kun katastrofi iskee, niin tarvitaan koordinoitua apua, koska tällä on suuri merkitys jatkokustannusten ehkäisemiseksi. Ilman tällaista koordinaatiota tietenkin apu voi myös, apua voi tulla myös päällekkäisesti, sekään ei ole hyvä. Toiseksi meidän täytyy oppia toinen toisiltamme niin, että voimme vahvistaa kansallisia järjestelmiä. Tällä tavalla EUkin tehostuu. Kolmanneksi on sellaisia voimavaroja, joita on paras tote- käyttää yhteen paikallisella tavalla, joko, tai siis yhteisön tavalla, tasolla, sen vuoksi, että ne ovat joko hyvin harvoin tarvittavia tai erittäin kalliita. Ja lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, <clears throat> meidän täytyy koordinoida apua myös kolmansien maiden kanssa, koska tämä vaikuttaa Euroopan unionin myönteiseen imagoon. Ja toki se myös parantaa kansalaistemme luottamusta. Kansalaiset luottavat siihen, että me voimme käsitellä suuria katastrofeja. Eli mitä me nyt ehdotamme? Mihin me olemme menossa? On sanottava eräs asia, joka on tärkeää ymmärtää. Tätä nykyä meillä on sellainen järjestelmä, joka on aika hyvä. Se on aika hyvä, hyvin toimiva. Kun Keski-Euroopassa tuli tulvia, niin tul- tuntien sisällä kykenimme saattamaan liikekannalle jäsenvaltioista enemmänkin apua kuin maat olivat pyytäneet. Kun vastasimme Pakistanin tilanteeseen, saatoimme koordinoida jäsenvaltioiden toimia, myös ähm, ilma, ilmasta käsin annettavaa apua niin, että pakistanilaiset viranomaiset todella pitävät meitä esimerkillisinä. 25 jäsenvaltiota toimi yhteistyössä Haitin katastrofissa, joten me todella äh, voimme sanoa, että emme lähde tässä nollasta. Meillä on paljon syytä olla ylpeitä, mutta, mutta niiden, sen työn perusteella, jota aiemmin olemme tehneet, se läksy, jonka olemme nyt oppineet, ja niiden konsultaatioiden perusteella, joita meillä on ollut jäsenvaltioissa, ja sidosryhmienkin toiveita kuuntelemalla, olemme yksilöineet tiettyjä seikkoja, joita tulemme toteuttamaan tulevina kuukausina. Niiden tarkoitus on päästään meitä pois sellaisesta tilanteesta, jossa me ad hoc, me toimimme silloin, kun jotain tapahtuu. Ei enna, me emme pysty ennaltaehkäisemään mitään, emmekä ennakoimaan mitään. Me haluamme pystyä ennakoimaan. Eli tiedonannossa me tulemme ehdottamaan, että ensinnäkin meidän täytyy suunnitella skenaarioita, minkälaista apua meiltä toivotaan. Toiseksi meidän täytyy arvioida omia voimavarojamme ja meidän täytyy myös pyytää jäsenvaltioita vapaaehtoisesti ähm, antamaan meille käyttöön tiettyjä voimavaroja, joten siinä vaiheessa, kun minä joudun äh, ilmoittamaan, että katastrofi on tapahtunut, minun ei tarvitse äh, anella apua ja resursseja, vaan jokainen tietää, minkälaisia resursseja juuri tätä katastrofia varten tarvitaan. Kolmanneksi meidän täytyy pitää huoli siitä, että liikennejärjestelyt ovat kunnossa. Parlamentti on tehnyt selväksi sen, että parlamentti haluaa juuri tätä alaa parannettavan. Suunnittelemme myös vahvempaa logistiikan koordinaatiota. Pyrimme myös tekemään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa – myös kolmansissa maissa meillä tulee olla sellaista logistiikkaa, jonka voimme käynnistää silloin, kun EU astuu peliin. Eli meidän täytyy koordinoidusti muun muassa YK kanssa toimia. Nämä järjestelyt tulevat muodostamaan EUn katastrofivalmiuden ytimen – EUn ulkopuolella tulemme tekemään yhteistyötä Katie Ashtonin kanssa ja uuden ulkosuhdehallinnon kanssa niin, että meidän kontribuutiomme tulee olemaan olennainen osa Euroopan unionin vastausta katastrofien ehkäisyssä. Toki on otettava huo- myös huomioon se mahdollisuus, että ö, asevoimavaroja joudutaan ja sotilasvoimavaroja voidaan käyttää, jos olosuhteet niin vaativat. Meidän täytyy myös pohtia, miten otamme huomioon kansalaiset tässä kaikessa. Useinhan kansalaiset jäävät pohtimaan jälkikäteen, että onko EUn reaktio ylipäänsä ollut, toiminut ja onko se ollut asianmukainen. <clears throat> Tähän katastrofiin, katastrofin valmiuteemme liittyy myös se, että tulemme täytäntöön panemaan niitä suosituksia, joita esitimme ennaltaehkäisyä valmistautumistiedonannossamme. Ja tässäpä yhteydessä haluaisinkin korostaa sitä, kuinka tyytyväisiä olimme Ferreiran mietinnöstä, joka hyväksyttiin syyskuun täysistunnossa – Jotta tämä lähestymistapa voisi toimia, sen täytyy ottaa huomioon kaikki ne välineet ja keinot, joita meillä on käytössämme. Seveso 2, direktiivi, ympäristövaikutusarviodirektiivi ja muut. Me teemme jo hyvin läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, me teemme yhteistyötä niiden komissaarien, komissaarien kanssa, joiden työ liittyy katastrofivalmiuteen, muun muassa ym, Kathy Ashtonin kanssa ja ilmastonmuutoksesta vastuussa olevan komissaarin kanssa. Ja kun ensi vuonna esitämme teille lainsäädäntöehdotuksen, joka perustuu tähän tiedonantoon, niin tulette varmasti olemaan tyytyväisiä siihen vakavuuteen, jolla me ö, otamme tämän tehtävän vastaan, jonka te meille olette antaneet. Eli kyse on nimenomaan EUn katastrofivalmiudesta ja sen parantamisesta. Kiitos. Komissaari Georgieva, niin, komission jäsen Georgieva, kiitokset tästä selkeästä viestistä valiokunnallamme. voimavarojen koordinoinnista, suunnittelusta. Tosiaankin te mainitsitte ja luetteloitte nämä vuonna 2010 tapahtuneet valitettavat katastrofit ja nämä luvut tietysti eivät anna tietää mitään parempaa myöskään tuleville vuosille. Siksi me todella tarvitsemme koordinointia ja parasta mahdollista reagointikykyä. Täällä on monia kollegoja, jotka ovat pyytäneet puheenvuoria. Arsenis ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Uh... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan onnitella komissaari teitä ja haluan kiittää teitä vastuullisesta asenteestanne. Haluan myös onnitella tavasta, jolla olette vastanneet tärkeisiin kriiseihin ja siitä tavasta, jolla kuvailitte tulevaa tiedonantoanne. Olisin yhtä mieltä teidän ajatustenne kanssa. Olette menossa ihan oikeaan suuntaan. Haluaisin kuitenkin keskittyä erääseen seikkaan, joka liittyy näihin ajatuksiin, mutta ei ehkä kauhean selkeästi. Meidän täytyisi saada ähm, aikaan menetelmä, jolla voimme estää humanitaarisia kriisejä. Meidän täytyy yksilöidä niitä maita, jotka ole, ovat haavoittuvampia. Tämä liittyy muun muassa aavikoitumiseen, ilmastonmuutokseen. Äh, meidän täytyy pohtia, mitkä maat todennäköisemmin tulevat kärsimään tulevaisuudessa, ja me voimme ehkä jo nyt alkaa tehdä työtä näiden maiden kanssa. Tämähän on tietysti tanskalaisen komissaarin, ilma, ilmastonmuutoskomissaarin vastuualuetta, mutta meillä pitäisi olla jonkinlainen humanitaristin kriisienkin ennaltaehkäisymenettely, koska emme me välttämättä voi yksilöidä sitä, että missä todennäköisimmin seuraava kriisi puhkeaa. Haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että haluatte käyttää metsän kasvatusta sen varmistamiseksi, että tällaiset suuret tulvat eivät toistu, muun muassa Pakistanissa. Ja haluaisin kuulla mielipiteitänne siitä, miten voimme keskittyä ekosysteemien vahvistamiseen niin, että voimme välttää tuhoja. Ja jos kriisit tulee, niin, tai katastrofi, niin että se ei toistuisi. Edith Estrella. Kiitoksia sitten Edith Estrella. Obrigada, senhor presidente, senhora comissária. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minäkin olen kiitollinen teille siitä, että näin tarkkaan ja hyvin käytännönläheisesti diagnosoitte tilannetta Euroopassa ja muualla maailmassa. Ja olen yhtä mieltä kanssanne myös siitä, että katastrofeja tulee olemaan entistä useammin ja ne tulevat olemaan tuhoisampia. Tiedemiehet, jotka käsittelevät ilmastonmuutosta, ennustavat, että tulevaisuudessa mennään ainoastaan pahempaan suuntaan. Ja siksi on tärkeää, että meidän täytyy todella ennaltaehkäisevästi taistella ilmastonmuutosta vastaan, mutta meidän täytyy myös toimia silloin, kun katastrofeita koetaan. Nopean toiminnan mekanismi on tärkeä Euroopan tasolla, mutta myös ne tuet, joita annetaan kolmansille maille, ovat tärkeitä. Te puhuitte Ferreira-mietinnöstä, joka hyväksyttiin viime viikolla Euroopan parlamentissa. Tässä mietinnössä otetaan käsittelyyn uudelleen sellaisia ehdotuksia, jotka parlamentti oli hyväksynyt jo mietinnässään, mietinnössä, jonka minä olin laatinut Konkreettisesti tässä hyväksyttiin se, että perustettaisiin kuivuuden ja aavikoitumisen seurantakeskus ja samoin pyydettiin komissiolta ehdotusta direktiiviksi, jolla voidaan puuttua ja ennaltaehkäistä tulipaloja. Tämä ensimmäinen mietintö hyväksyttiin 2006. Nyt se hyväksyttiin uudelleen viime viikolla. Ja nyt haluaisin tietää, missä tällä hetkellä mennään. Mitä komissio ja te komission jäsenenä olette mieltä näistä parlamentin ehdotuksista? Mitä aiotte tehdä? Kiitokset Edith Estrella. Ja sitten Gerberian Gebranje. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän komission jäsentä hänen puheenvuorostaan tässä tämän iltapäivän keskustelussa. Aivan kuten kollegatkin, minä haluan korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä varsinkin metsän katoamisessa, luonnon monimuotoisessa monimuotoisuudessa ylipäätään. Monet onnettomuudet ja katastrofit syntyvät ekologisista syistä. Tätä haluaisin painottaa siis aluksi. Ja lisäksi minulla on konkreettinen kysymys, joka oikeastaan koskee sitä, mikä ei välttämättä ole puhtaasti teidän salkkuanne, ehkä kolleganne Piibalgsin, mutta Tansaniassa suunnitellaan, että ryhdyttäisiin suuriin hankkeisiin, joilla olisi dramaattiset seuraamukset koko alueelle. Ja kysymys kuuluu, onko komission tarkoitus jollakin lailla puuttua asiaan, ehdottaa edes jonkinlaisia vaihtoehtoja, joita on olemassa. Kyetäänkö tällä tavoin poliittisesti ja taloudellisestikin painostamaan niin paljon, että suunnitellulle reitille löytyy jonkinlainen vaihtoehto. Kiitoksia. Ja, Kiitokset. Minullakin olisi vielä pari kysymystä. Tässä tulee vielä jatkuvasti myös kollegoja sisään. Tehän vastaatte myös humanitaarisesta asu, asi, avusta ja kriisinhallintatoimista. Nämä ovat ikään kuin kolikon kaksi puolta. Meillä on toisaalta kehitysyhteistyövaliokunta, humanitaarinen apu ja sitten taas toisaalta kriisinhallintatoimi ympäristövaliokunnassamme. Minua kiinnostaa, miten tämä käytännössä toimii. Onko oikeastaan kaksi virastoa, kaksi tahoa? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymykseni, te totesitte, että te haluatte sellaisia kapasiteetteja ja voimavaroja, jotka ovat reservissä. Me tietysti voimme saada näitä paikallisella, alueellisella, kansallisella tasolla. Miten tämä on määrä rahoittaa, jos ähm, palokunta tai pelastuspalvelu on jossakin pysyvästi valmiudessa. Sillähän on seuraamuksensa, jos tällä alueella ensinnäkin on itsessään jonkinlainen katastrofi ja toisekseen tällainen äh, reservin hallinnointi aiheuttaa myös kustannuksia. Syntyykö tähän yhteisörahoitus vai hoitaako kukin asian omalta kontoltaan? Ja sitten kolmas kysymys. Luen täältä Lissabonin sopimuksesta, joka minun pitäisi suht hyvin tuntea. Artiklassa 214 sanotaan, että meillä on eurooppalainen humanitaarinen voluntaarinen eh, yksikkö, jonka me haluamme, tällaiset joukot. Onko siitä todellisia pohdintoja? Ja vastatte ehkä näihin ensin, jos kollegoilla on vielä kysyttävää, niin palaamme niihin sitten sen jälkeen. Olkaa hyvä. Any, any other questions Maybe you answer this. Ehkä vastaatte näihin kysymyksiin ja sen jälkeen siirrytään seuraavan kierrokseen. Uh, thank you. Kiitoksia kovasti kaikille. Oikein hyviä kysymyksiä ja kannanottoja. Vastaisin ennaltaehkäisykysymykseen ensin. Ei ole mitään keinoa käsitellä sitä, kuinka katastrofit vain lisääntyvät ja tapahtuvat taajemmin ja taajemmin, jollei pystytä ennaltaehkäisemään katastrofeja. Meillä on selkeää näyttöä siitä, että jos investoidaan valmistautumiseen ja ennaltaehkäisemiseen, niin se kyllä on hintansa väärti. Ja tästä syystä, jos me ajattelemme Euroopan unionin katastrofien valmius mahdollisuuksia, niin meidän täytyy pohtia sitä, että ensin meidän täytyy pyrkiä ennaltaehkäisemään ja valmistautumaan, ja sitten kun katastrofi on tapahtunut ja olemme toimineet, meidän täytyy pyrkiä parantamaan juoksuamme seuraavilla kerroilla. Pakistan oli aivan erinomainen esimerkki tästä, koska Pakistan on yksi 30 kaikkein haavoittuvaisimmista maista, kun ajatellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Se sisältää kaikki ne ainesosat, joista juuri puhuin. Siihen vaikuttaa ilmastonmuutos. Sen väestön kasvu on vahvaa. Ihmiset muuttavat maalta kaupunkeihin, keskittyvät kaupunkeihin. Kun itse olen matkustanut Pakistaniin, niin näin, että siellä oli tuhottuja kyliä. Tulvat olivat tuho, tuhonneet kyliä sellaisilla alueilla, joihin ei olisi pitänyt koskaan ra- taloja rakentaakaan. Oli ihan selvää, että jos sinne rakennetaan uudestaan taloja, tulee uusi tulva ja pyyhkäisee nämä talot pois mennessään. Ja päivänselvä oli myös se, että metsien tuho esittää erittäin tärkeää roolia niin Pakistanissa kuin monissa muissakin paikoissa, Haitillakin. Haitilla metsien tuhoutuminen on johtanut siihen, että maaperä ää, ähm, ei enää kestä ja maan vyörymät, jotka tappoivat niin monta ihmistä, olisivat olleet vähemmän tuhoisia, jos Haiti olisi ollut metsän peitossa. Joten ennaltaehkäiseminen on erittäin tärkeää, samoin kuin ekosysteemin vastustuskyvyn parantaminen on erittäin tärkeää. Se on ihan pakko. Me olemme jo saaneet aikaan edistystä tähän suuntaan. Ei ole kovinkaan tunnettu asia se, että jo tätä nykyä humanitaarisesta budjetista me käytämme lähes No, sanotaan näin. Noin kuudesta kahdeksaan prosenttia, eikä vaikka Peter. Me käytämme kuudesta kahdeksaan prosenttia valmistautumiseen. Me olemme ottaneet humanitaariseen avunantoon ohjelman, joka nimenomaan liittyy katastrofi, katastrofeihin valmistautumiseen, muun muassa luonnonkatastrofeihin, koska tämä on ainoa keino ö, vähentää humanitaarisia kustannuksia, eli parantamalla, vahvistamalla yhteiskuntien kykyä vastata ongelmiin paremmin. Me teemme yhteistyötä kehitysasioista vastaavan äh, komissaarin ja Koni Hedegaardin kanssa. Hän, hän on ilmastonmuutoskomissaari. Pyrimme pohtimaan sitä, kuinka saamme äh, parannettua vastustuskykyämme niin sanotusti ilmastonmuutosta vastaan koska ongelma on niin suuri, että ainoastaan yhdessä voimme toimia. Siis me Euroopassa ja Eurooppa yhdessä muiden maanosien kanssa voimme saada aikaan parannusta. Kun olemme laatineet tiedonantoa, me olemme pyrkineet keskittymään siihen, kuinka voimme vastata katastrofeihin resurssinäkökulmasta, mutta Siinä tullaan ottamaan huomioon myös tämä humanitaarinen aspekti ja valmistautuminen, vastaaminen ja jälkipuinti tulevat olemaan olennaisia osia. Täällä kysyttiin myös metsädirektiivistä. Niin, minulta kysyttiin sama kysymys kuulemistilaisuudessakin. Se lähestymistapa, jonka nyt omaksumme, siis sen, sinä aikana, kun olen ollut komissaari, olen oppinut aika paljon lähestymistapasta. Se on tällainen moniuhka lähestymistapa. Eli me suunnittelemme suuntaviivoja riskien arviointia varten, kaikenlaisia uhkia varten, mukaan luettuna metsäpalot. Nämä tullaan ottamaan painopisteeksi katastrofien ennaltaehkäisyssä ja niihin valmistautumisessa. Ja mitä tulee äh, uuteen lainsäädäntöön, niin maaliskuussa vuonna 2010 äh, komissio lanseerasi uuden äh, toimintalinjan metsien suojelemiseksi. Kyseessä on vihreä kirja. Konsultaatioprosessi päättyi heinäkuussa 2010, siis tämän kesän aikana. Ja tällä hetkellä arvioidaan konsultaation tuloksia. Ja tältä pohjalta vuoden 2011 alkuvaiheessa – tulemme esittämään poliittisen suunnitelmamme. Eli työ on meneillään ihan riippumatta siitä, tai no korjaan. Joka tapauksessa me tulemme arvioimaan uudestaan metsänpalo, metsäpaloja, tulemme antamaan osviittaa hyviksi käytänteiksi, erityisesti kun vastataan metsäpaloihin, ja tulemme myös pohtimaan sitä, että mikä on paras tapa vastata näihin. Minkälaisia porsanreikiä lainsäädännössä on, jotka täytyy täyttää? Tää, tällaista on odotettavissa vuoden 2011 alussa, mutta työ on jo menossa. Sitten Tansaniasta. En tunne vastausta tähän kysymykseen. Sen tiedän, että, että aina kun lähdetään uudelle tielle, niin se avaa uusia mahdollisuuksia. Mutta jos kyse on nyt siitä, että rakennetaan tie arvokkaaseen metsään, niin se saattaa kyllä tuoda muassaan enemmän ongelmia kuin hyötyjä. Tämä on nähty usein otteeseen. Rakennetaan tie, taloudellista toimintaa tapahtuu metsässä sen ansiosta, mutta ja jopa ennakoitua enemmänkin. Mutta tulen kyllä palaamaan tähän kysymykseen ja tulen antamaan teille vastauksen jatkossa, ehkäpä ensi viikolla. Miten me sitten yhdistämme humanitaarisen avun ja väestön suojelun? No, tämähän on yksi niistä tapauksista. jossa Sulho ja Morsian eivät alun perin halunneet mennä naimisiin, mutta heidät pakotettiin naimisiin. Tämä oli järjestetty avioliitto. Mutta sen jälkeen, kun avioliitto oli solmittu, niin syntyi onnellinen perhe. Ja olen ollut erittäin ällistynyt siitä, kuinka hyvin tämä väestönsuojelu ja humanitaarisen avun naimakauppa on onnistunut. Tosiasiahan on se, että meidän edessämme on pelottava tehtävä, kun meidän täytyy auttaa ihmisiä, joilla on suuria tarpeita. Meidän täytyy tuoda yhteen humanitaarisen avun teema ja väestönsuojelun teema, ja kentällä tämä on onnistunut erittäin hyvin. Ja siitä on sitten ollut tällaista dominovaikutusta parempaan suuntaan, koska integraatio on siitä lujittunut, ja kuten Pakistanissakin nähtiin, niin tällä hetkellä meillä on humanitaarisen avun teema ja väestönsuojelun teema, jotka koori, joiden saralla koordinoimme apuamme. Joten meidän täytyy varmistaa se, että prosessi jatkuu ja sitä tulee tukemaan myös tiedonantomme tulevaisuudessa. Sitten artikla, oliko se 214, joka liittyy vapaaehtoisiin voimiin. Me olemme jo aloittaneet valmisteluprosessin. Itse asiassa, oliko se nyt tämän viikon torstaina, kun otamme käyttöön, tai siis lähdemme määrittämään sitä, miten tulemme tämän toteuttamaan. Me emme halunneet unohtaa ensi vuotta, joka on vapaaehtoistyön teemavuosi, mutta emme myöskään halunneet mitään puolivillaista saada aikaan vaan ehkäpä siirrymme pilottivaiheeseen jo vuonna 2011. Se alkaa pienemmästä hankkeesta ja sitten nopeutamme juoksuamme seuraavana vuonna niin, että pidämme huolen siitä, että se, mitä me teemme, tuo lisäarvoa vapaaehtoistyöntekijöille. Niin tässäpä uskoakseni olivat kaikki kysymykset ja vastaukset. Kiitos. Kiitoksia. Ja tämä viimeinen kysymykseni oli, kuka maksaa näistä äh, reservissä olevista äh, voimavaroista ja kapasiteeteista? Well, you know, this is... niin, anteeksi, minä pyydän anteeksi. Tämä on tuo 60 000 euron kysymys, mutta vastaan teille äh, sellaisena kuin nyt vastauksen tässä vaiheessa tiedän. Me ehdotamme, että jäsenvaltiot antaisivat varoja vapaaehtoisesti yhteisön käyttöön, siis jäsenvaltiot maksaisivat näistä voimavaroista ja hyötynä niille on vastavuoroisuus. Eh, sitten kun he tarvitsevat apua, he saavat apua muilta. Minä olen kuullut lukuisia jäsenvaltioita, olen käynyt tutkimassa näitä pelastuspalvelujärjestelmiä ja toistaiseksi vallitsee melkoinen innostuneisuus mennä tähän suuntaan monissa jäsenvaltioissa. Tästä on tietysti vähän erilaisia näkemyksiä. On kuitenkin selvästi olemassa kaksi elementtiä, joita ei voida rahoittaa tällä tavalla. Ensinnäkin kuljetukset. Jos maat rakentavat voimavaroista puulin, joka on sitten kuljetettava toisaalle – odotetaan jonkinlaista kustannuksen jakoa. Toisekseen, jos me ehdotamme jonkinlaista yhteisövarojen käyttöä, jäljelle jäävien aukkojen täyttämiseksi, niin luonnollisesti nämä kustannukset on myös jotenkin hoidettava. Näin varankäytön puolesta olen hyvin vanhanaikainen. Uskon vahvasti, etteivät veromaksajamme odota meiltä mitään muuta kuin sitä, että otamme joka eurosta kaiken irti ja osoitamme, että Euroopan tasolla todella kyetään tarjoamaan lisäarvoa. Mutta en halua mitenkään esittää, ettäkö tämän suuruusluokan kysymyksen edessä saisimme aikaan ratkaisun, joka olisi sataprosenttisen neutraali kustannusten osalta. Odotusarvoni on, että jonkinlaisia kustannuksia syntyy, että meidän on jotenkin edettävä tässä niin, että yhdistämme kansalliset varat vahvaksi yhteisön yksiköksi voimavaroiksi. Minulla ei ole tähän tarkkaa yksityiskohtaista vastausta, koska meidän on ensin saatava aikaan poliittinen ehdotus. Jos se saa tukea, voidaan siirtyä täysimääräiseen arvioon, arvioida sitä, mitä tämän toteuttaminen maksaisi. Tässä siis mennään. No hyvä, toivotan tervetulleeksi Eshon eh, puheenjohtajan herra Zangelin. Toivomme, että tämä kaikki sujuu hyvin, eli nämä vastuualueet saadaan koottua yhden viraston puitteisiin. Tämä kuulostaa hyvältä. Usein tässä on kaikenlaisia hankaluuksia. Niin, täällä on vielä lisäkysymyksiä. Bas Eichholt seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissaari siitä, että tulitte paikalle ja esititte tiiviisti salkkuanne. Sehän on hyvin laaja, mutta onnistuitte hyvin lyhyestä virsikaunista tyyppisesti esittelemään sen. Minulla on kysymys. Tehän mainitsitte Meksikon lahden. Ja kriisiin vastaaminenhan on kuulu osa salkkuanne. Kysymykseni liittyy kriisiin vastaamiseen Euroopan vesillä. Toivottavasti Meksikonlahden kaltaista katastrofia ei tapahdu Euroopan unionin merialueella, mutta niin voi kyllä tapahtua. Ja tässä, tämän päivän päätöslausessamme pyydämme sellaista yksikköä, joka on vastuussa katastrofeihin vastaamisesta. Ja kysymykseni kuuluu, teettekö te yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja missä määrin? Ja missä määrin pohditte myös sitä, että onko meillä riittävästi voimavaroja Euroopan unionissa käsitellä tällaisia katastrofeja, jos sellaisia tulee? Kiitos. Thank you. Then Kiitokset ja seuraavana Richard Zeber. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Tässä EUn lainsäädäntö on mennyt pitkän askeleen eteenpäin ottaessaan käyttöön täydentävät ympäristöehdot maatalouspolitiikassa. Voitteko nyt kuvitella, minkälaisissa tapauksissa – on tietynlaista vastakkaisuutta näissä kysymyksissä. Te otitte esiin tulvakatastrofit, veden ja meillä on jo tulvadirektiivi, se on ensiaskel. Ehkä tässä ei ole vielä päästy kyllin pitkälle, näin aina käy, ja siksi ei pystytä reagoimaan oikealla tavalla kriiseihin. Eli miten nyt voidaan tehdä se, että ehkäisevästi todella saadaan sekä aluerahoitusta että maatalouden rahoitusta. Tähän jo minkälainen linkki tässä on politiikkaan Euroopan unionissa. Ja toinen kysymys vielä. Täällä puhuttiin vielä tällaisesta vakuutussuojasta, jolla voidaan puuttua näihin kysymyksiin. Tällaista ei vielä oikeastaan ole ollut. Eli vakuutusta, jolla voitaisiin kattaa näin suuria katastrofeja. Onko komissiolla suunnitelmia lähteä tämän kaltaisiin toimiin? Ja jos on, niin minkälaisia? Ja, ja nyt tämä jälkimmäinen seikkahan oli mukana myös syyskuisessa päätöslauselmassamme. Ja tämä liittynee myös tuohon öljyvuoto-päätöslauselmaamme. Kysymys kuuluu, olemmeko me vakuutettuja? Sehän tietysti auttaisi vahinkojen korvaamisessa. Monissa tapauksissa ei ole mitään hyvää vakuutusta tai ylipäätään vakuutusta. Tämä on varmasti sellainen ulottuvuus, joka myös täytyy sijoittaa teidän salkkunne, eli jonkinlaiset keskustelut vakuutusalan kanssa, pyrkiä löytämään jonkinlaisia rahastoratkaisuja, vakuutusratkaisuja niin, ettei aina veronmaksajan tarvitse joutua maksajaksi, vaan luodaan jonkinlaisia kollektiivisia järjestelmiä. Niin, tässä tuli nyt kaksi lisäkysymystä. Olkaa hyvä, voitte jälleen vastata. On the, uh, on the question on the... Meksikonlahden kysymyksestä. Ihan alusta alkaen toimimme oikein. Kaikki komissaarit, jotka ovat vastuussa Meksikon lahteen liittyvistä asioista, kokoontuvat yhteen. Kyse oli siis ympäristökomissaarista. Komissaari Ottinger oli tietysti etuenässä, mutta siis kalastus, ympäristökomissaarit ja minä itse kokoonnuimme yhteen. Ja täytyy sanoa, että kävimme hyvin rehellisiä kokouksia myös sektorin edustajien kanssa. Komissaari Oettinger tulee muuten aivan piakkoin esittämään tiedonannon asiasta. Sen tarkoitus on arvioida – sitä, kuinka paremmin voimme vahvistaa ympäristölainsäädäntöämme tällä alalla, jotta voimme estää sen, että omilla vesialueillamme tapahtuu tällaisia öljykatastrofeja. Ja siinä vaihe, ja, ja lainsäädännön tarkoitus on joko laajentaa olemassa olevaa lainsäädäntöä tai laatia uusia lakeja. Katsomme, että millaista palautetta tiedonantomme saa. Ja Voin jo kertoa käytyjen keskustelujen perusteella, että sekä komissaari, komissiossa että privaattisektorilla, alalla, alalla siis, meillä, me emme todellakaan ää, aio arkailla. Tulemme olemaan hyvin vaateliaita, koska onhan selvä asia, että Meksikonlahden katastrofi olisi voinut tapahtua täälläkin. Luojan kiitos ei tapahtunut. mutta kyllä meidän täytyy saada aikaan lainsäädäntöä, jolla voimme estää vastaavia. Meidän täytyy tehdä teknologista arviointia ja päättää sitten poliittisesta suunnasta. Itse, siis minulla on täällä kabinetista henkilö täällä paikalla, joka on perehtynyt asioihin, mutta minä itse olin aluksi hiukan epävarma siitä, miten asiat menisivät eteenpäin, miten yksityissektori reagoisi. Alussa yksityissektori kyllä oli hyvin, olivat hyvin tulevia, mutta sitten vähän vastahakoisempia, mutta ymmärsivät kuitenkin sen, että olivatpa he mukana tai ei, niin meidän on pakko lainsäädäntöä kiristää. Toki privaattisektorillakin on erilaisia yrityksiä, Jotkut ovat vastahakoisempia, jotkut taas ovat hyvinkin myötämielisiä, mutta me teemme erittäin intensiivistä työtä tällä alueella. Sitten tulva-direktiivistä ja rahoituksesta. Olen hiukan pettynyt siihen, siihen miten riittämättömästi maat käyttävät niitä resursseja, joita olisi saatavilla – ja toivon, että tänä vuonna ö, ihmiset ovat kuulleet hälytyskellojen soivan. Me olemme hyvinkin proaktiivisesti lähestyneet niitä jäsenvaltioita, jotka ovat erityisen haavoittuvaisia. Pyrimme varmistamaan sen, että ne käyttävät resursseja hyväksi. Ja uskon, että jäsenvaltiotkin ymmärtävät sen, mikä on tarpeen. Itse olen huolissani siitä, että kaikkein suurimmat ongelmat liittyvät siihen, että meillä on fyysisiä infrastruktuuriongelmia, jotka ovat suurempia kuin varsinainen tahto käyttää näitä varoja ja resursseja. Täytyy saada aikaan tasapaino näiden kahden välillä, koska eihän kyse ole ainoastaan fyysisestä infrastruktuurista. Joskus on niin, että Mm, toimintalinjaa koskevat päätökset ovat tärkeämpiä. Minkälaisia varoja käytetään kaupunkisuunnittelua varten, minkäla- mitä käytetään maatalouden parantamista varten ja niin edespäin. Eli jos ajatellaan katastrofivalmiutta, niin pyrimme parantamaan vuoropuhelua ja kokemuksien e, e, puulaamista ja pyrimme tekemään enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Rahaa kyllä on, ja ne tapahtumat, joita ympärillämme nyt tapahtuu, niin varmasti kyllä tukevat sitä toimintaa ja sitä politiikkaa, että haluamme myös tulevina varainhoitokausina saattaa varoja käytettäväksi katastrofien ennaltaehkäisemiseen. Sitten tämä vakuutusyhtiö pointti, se oli hyvä. On erittäin tärkeää se, mitä sanoitte. Jopa kun puhutaan humanitaarisesta avusta, no minä puhuin kollegoiden kanssa asiasta ja he sanoivat, että ei tämä ehkä välttämättä ole toteuttamiskelpaista, mutta jopa humanitaarisen avun saralla meillähän on 800 miljoonaa euroa aina yli miljardiin silloin, kun käytämme varauksessa olevia rahojamme, mutta tänä vuonna lokakuun, elokuun puolessa välissä meillä oli Matti Kukkarossa, koska maailmassa oli niin paljon humanitaarisia katastrofeja. Jos lähdemme sellaiselle rahoituksen tielle, joka ei ole ainoastaan riippuvainen budjetista plus varauksista, niin meidän täytyy saada aikaan sellainen vakuutusjärjestelmä, jossa tietty osa humanitaarisesta rahastamme investoidaan vakuut- vakuutuksiin siihen, että vakuutamme kaikkein katastrofialtteimpia maailmankolkkia niin, että esimerkiksi ensi vuonna todennäköisesti saatamme joutua auttamaan Sudania. Mutta meillä ei tällä hetkellä ole vielä tällaista ajattelutapaa, eli että me käyttäisimme pienen murtoosan budjetistamme, jotta voisimme toimia näin, niin että niin, että rahoitusprofiilimme voisi ottaa huomioon sen, kuinka vaikeasti ennakoitavaa varojen käyttö loppujen lopuksi on. Tämäkin täytyisi ottaa huomioon siinä tavassa, jolla käsittelemme katastrofeja, ja tehän tiedätte paremmin kuin minä. Te olette ympäristöalan asiantuntijoita. Te ainakin tiedätte, että ainakin meidän tulisi keskustella siitä, kuinka voidaan rahoitusta suunnitella sillä tavalla, että budjettiprofiili vastaisi sitä, kuinka vaikeasti ennakoitavaa on se, mihin raha lopulta käytetään. Ja kaikenlainen skenaarioiden suunnittelu on erittäin tärkeää. Meilläkin olisi siitä paljon opittavaa Kiitos. Oh, no niin, komission jäsen Georgieva. Tässä oli siis meidän yhteistyömme ensiaskel ympäristövaliokunnan ja teidän välillä teidän avustajienne. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen ja hyödyllinen keskustelu, jota tänään kävimme ja odotamme mielenkiinnolla myös tiedonantoa, joka tulee lähikuukausina, ensi kuussa ehkä, ja mahdollisia lainsäädäntöehdotuksia tällä alalla äärimmäisen mielenkiintoista, että tosiaankin vuosi 2011 on Euroopan vapaaehtoistyön vuosi ja jonkinlainen konkreettinen elementti mandaatti eurooppalaisia vapaaehtoisjoukkoja varten saisi varmasti hyvää vastakaikua nuorten parissa, eikä pelkästään nuorten, mutta erityisesti nuorten kohdalla siellä on paljon valmiutta, innostusta ja EU tulisi ottaa se huomioon. Niin, me kuulimme tämän viestin, että teidän alallanne on valmiutta oltava joustavuuteen myös budjetissa se on ehkä aihe, josta meidän on keskusteltava budjettivaliokunnan kollegojemme kanssa, kuinka pitkälti siis tässä voidaan ottaa elementtejä huomioon niin, että te voitte reagoida, eivätkä kassat ole tyhjät sitten, kun hätäapua tarvitaan. Eli kaiken kaikkiaan suuret kiitokset tästä keskustelusta ja me tapaamme varmasti jälleen tuon tiedonannon jälkeen mahdollisen lainsäädäntötarjonnan parissa. Eli onnea ja menestystä seuraavan kertaan. Kiitoksia. Koska tahansa. Puhelu riittää. Palaan pian. So, dann kommen wir zu Punkt 5 und Noin, ja pääsemme kohtaan viisi esityslistallamme. Eli suullinen kysymys tekijöinä. Kriton Arsenis, Corin Lepage, Linda McAvan, Sirpa Pietikäinen, Kartiikka Liotard ja Anna Rosbach. Aiheena tervahiekka ja maankäytön muutoksista maankäytön muutokset ja polttoaineiden laatua koskeva direktiivi. Pyytäisin jotakuta näistä kysymyksen tekijöistä esittämään johdantopuheenvuoron. Kriton Arsenis, ole hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä aihe on hyvin tunnettu valiokunnassamme. Keskustelimme siitä myös valiokunnan kesäkuun kokouksessa juuri tällä hetkellä komission ehdotuksen mukaisesti ei ole mitään tiettyä odotusarvoa. bitumipitoiselle hiekalle tai öljyliuskeelle, ei minkäänlaista oletusarvoa. Tällä tavalla oikeastaan suositaan bitumipitoisia hiekkoja ja komissio on sadonnut, että se on vetänyt pois alun perin ehdottamansa oletusarvon, koska se pelkää, että VTO kyseenalaistaa tämän. Mutta VTOn sääntöjen mukaan nämä on saatava rakentumaan tieteelliselle perustalle, tieteen näytöille, ja tämä tässä juuri on esillä meillä on arvot olemassa muille fossiilisille polttoaineille yksittäisen tutkimuksen perusteella. Ja toisaalta taas tervahiekkaa koskee 12 eri tutkimusta, joissa saadaan aikaan keskiarvo luku, joka on hyvin lähellä sitä, mitä komissio ehdottaa. Eli on aika kummallista, jos sanotaan, että tämä arvo ei ole perusteltavissa. Vaikka nämä arvot, joista 12 tutkimuksessa keskustellaan, ovatkin hyvin alhaiset, puhutaan sellaisesta toiminnasta, joka saattaisi tuhota yhden neljäsosan tämän maailman koskemattomista metsistä. Puhumme Kanadan havumetsistä, yksistä tärkeimmistä hiilinieluista koko maailmassa koskemattomista metsistä. Tässä ei ole maankäyttö kerrointa ei oteta huomioon koko eh, elinkiertoa, joka polttoaineiden kuljetukseenkin liittyy. Ja ehdotus, joka menee pidemmälle kuin tämä VTO, on tällainen hybridimalli, jota käytetään jo biopolttoaineiden kohdalla. Valitettavasti viime kerralla valiokunnassa komission edustaja kertoi meille, että jäsenvaltiot ovat hylänneet tällaisen hybridimallin. Ja selitän hiukan, mikä siinä on ajatuksena. Komission ehdotuksessa on tietty kerroin, ja jos jäsenvaltio tai yritys, joka tuottaa öljyä bitumipitoisen hiekan avulla, pitää esittää nämä tiedot ja tämä on hyväksyttävä, että voidaan ottaa käyttöön joku toinen arvo siinä tapauksessa. Eli tämä on tavallaan avoin paremman tiedon saamiselle, jos on hybridimalli. Tällä tavoin voidaan myös kerätä lisää tietoja ja olla voimakkaampia jälkitoimissa. Kun nähtiin, mitä komission edustaja sanoi, saatiin keskusteluasiakirjat jäsenvaltioista ja todettiin, että vain kymmenen jäsenvaltiota oli ilmaissut kantansa asiakirjaan, joista viisi kannatti hybridimallia ja viisi vastusti sitä. Eli näyttää siltä, että asiasta ei oikeastaan ole keskusteltu vielä riittämiin, eikä missään tapauksessa ole selvää, etteivätkö jäsenvaltiot tätä haluaisi. Olemme ymmärtäneet, että toistaiseksi energiapääosasto on tukenut hybridimallia sen perusteella, mitä me olemme kuulleet. Se ei ole saanut riittämin tukea, mikä on aika ongelmallista. Ja me odotamme myös ympäristöpääosaston kannanottoa asiaan, eli kysymykset on asetettu hyvin selkeästi. Me haluamme hiukan selvennystä siihen, mikä on tilanne hybridimallin suhteen jos ei komissiossa vielä ole tukea hybridimallille, miksi ei? Me haluamme tietää jotakin muutakin kuin vain tämän VTOn argumentin komissiolta, koska on olemassa 12 tutkimusta, jotka tukevat tätä muiden fossiilisten polttoaineiden kohdalla on kuitenkin pohjana vain yksi tutkimus. Me haluaisimme kuulla myös komission näkemyksen siitä, onko komissio valmis ottamaan huomioon tämän maankäytön muutoksiin liittyvän tekijän polttoainedirektiivissä. Kiitoksia. Also, No niin, kiitoksia Kriton Arsenis. Tässä siis johdanto komissiolle esittämäämme kysymykseen ja olemme pyytäneet paikalle energiapääosaston ja ilmastopääosaston, kumpikin on paikalla, herrat Owen ja Watson. Kumpikohan aloittaa, herra Owen? Ehkä hän vastaa ensimmäisenä. Thank you, uh, Mr. Chairman. Thank you, Mr. As. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle Arsenisille, että hän näin täsmällisesti esitti kysymyksen. Puhun ensin tästä hybridikysymyksestä, jos sallitte. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että sain tulla tähän valiokuntaan keskustelemaan täytäntöönpano työstä, joka liittyy direktiiviin. Komissio ei ole vielä tehnyt ehdotusta artiklan 7a täytäntöönpano säännöiksi. Toistaiseksi on julkaistu vain konsultaatioasiakirja ja on keskusteltu sidosryhmien kanssa samoin kuin jäsenvaltioidenkin kanssa. Muut valmistelut ovat vielä meneillään. Mitä tulee tähän päivään mennessä äh, esitettyihin äh, dokumentteihin, niin selvää on se, että äh, tätä hybridilähestymistapaa ei ole vielä täysin tyhjennetty. Tammikuussa ähm, muun muassa laadittiin asiakirja, jonka perusteella näin on, samoin kuin optioasiakirja myöhemmin. Eli tätä asiaa vielä tutkaillaan. Mikä sitten tulee ikinä olemaankin lopullinen lähestymistapamme ja päätöksemme, niin täytyy pitää huoli siitä, että täytäntöönpanosäädökset ovat tasapainoisia ja harkittuja. Lainsäätäjät ovat tehneet tämän selväksi, eivät halua minkäänlaista päällekkäisyyttä, kun kalkyloidaan polttoaineet päästöjä pikemminkin tarvitaan sellainen metodologia, joka on erityisesti tarkoitettu näille, näille nimenomaisille polttoaineille ja joista käsite, jota käsitellään komitologiamenettelyssä. Jos halutaan sisällyttää muun muassa jalostuslaitokset mukaan, niin se aiheuttaa kyllä laskennallisia ongelmia. Täytyy myös ottaa huomioon se, että elämänkaari tällä alalla kattaa vain 15 prosenttia kaikista päästöistä. Lähestymistavan täytyy olla sellainen, että, täytyy oteta, että otetaan huomioon hallinnolliset taakat ja täytyy saada aikaan järkeviä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä. Komissio vielä pohtii, mikä on sopiva lähestymistapa. Mitä tulee jäsenvaltioiden mielipiteisiin, julkista julkinen konsultaatio toi tuloksen vastauksia 13 jäsenvaltiolta. Monet ovat pitäneet hyvänä kasvihuonekaasulaskentametodia, kun taas kaksi piti hybridimetodia tärkeänä. Sitten kysyttiin, pitäisikö asiaa käsitellä direktiivissä. Täytyisikö direktiivissä käytettyä metodia käyttää myös fossiilisten polttoaineiden laskentaan. Maaliskuussa esitettiin optioasiakirja, jossa linjattiin erilaisia vaihtoehtoja. Kokouksen pöytäkirjat osoittavat, että jäsen, kymmenen jäsenvaltiota oli sitä mieltä, että tarvitaan tarkistusklausuli ja nämä oletusarvomallit. Vain kolme oli tätä vastaan. Mitä sitten tulee eh, bitumipitoiseen hiekkaan? Komissio ei ole vielä tehnyt yksityiskohtaista eh, arviointia ja laskentamallia. Eh, olemme tehneet kyllä tutkimuksen, jonka teki yhteinen tutkimuskeskus, mutta se ei sisältänyt tällaista laskentamallia. Joka tapauksessa tällä hetkellä äh, päivitetään äh, tutkimusta ja se varmasti tulee myös kattamaan bitumipitoisen hiekan. Komissio on tietoinen siitä, että on useita äh, raportteja saatavilla, jotka antavat kyllä enemmän tietoa bitumipitoisesta hiekasta. Komissio työstää tällä hetkellä täytäntöönpanosäännös luonnosta, mutta haluaisin korostaa sitä, että viime heinäkuun 14. päivä ilmastonmuutoskomissaari puhui aiheesta tässä valiokunnassa ja hän sanoi, että tämän näkökulma otetaan huomioon niissä täytäntöönpanosäännöksissä, jotka esitetään jäsenvaltioille ja komissio tulee myöhemmin tuottamaan sellaisen tutkimuksen, joka kattaa myös bitumipitoisen hiekan, ja se tullaan julkaisemaan myöhemmin. Te puhuitte myös Ähm, maapäästöistä, jotka liittyvät tähän. Ja tämä asia täytyy asettaa kontekstiin, koska me olemme myös itse pohtineet sitä, äh, mitä muut, muut tahot ovat tällä alalla tehneet. Kun tulee tähän äh, maapäästökysymykseen, joka liittyy pitumipitoiseen hiekkaan, äh, niin on arvioitu, että kun ajatellaan vaikkapa maankäytön muutoksia, niin 0,5 0,6 yksikköä on vaikutus. Kun ajatellaan maankäytön muutokseen liittyviä päätöksiä, niin ne ovat kyllä erittäin vähäisiä. Erityisesti kun puhutaan ö, kaivannaistoiminnasta. Eli johtopäätös. Päätös. Me olemme pohtineet tätä hybridimetodia, me emme ole tehneet vielä johtopäätöstä siitä, ja ihan varmaa on se, että bitumipitoinen hiekka tullaan ottamaan huomioon jatkossa. Thank you very much. Suuret kiitokset ja herra Watson, haluatteko käyttää puheenvuoron? If not, then uh, we have... Ellei, niin meillä on Bas Eichhout. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset herra Owen tästä selvityksestä ja vastauksistanne kysymyksiin. Tässä sitä taas mennään, voisi sanoa tästä vain jatkaakseni. Oleellista tässä tietenkin on tuo ajoitus. Olen hyvin tietoinen komission jäsen Hedegordin vastauksesta, että hänellä on poliittinen sitoumus esittää jokin arvo, mutta tärkeä kysymys tietysti kuuluu, koska se annetaan. Ja toistaiseksi komissio on todennut, että se odottaa, kunnes JAC on saanut omat tutkimuksensa, Well to Wield tutkimukset aikaiseksi, ja jos se on vuoteen 2011 asti, on se aivan liian myöhään. Meidän on muistettava myös eräs seikka, joka on minusta aika oleellinen. Me puhumme tästä, tässä myös merkistä, jonka me Euroopasta annamme sijoittajille, ja sehän tässä nyt on esillä. Jos tiedetään tulevien vuosien investoinnit tervahiekkaan, kyseessä on 379 miljardia euroa, 379 miljardia euroa investointeja pelkästään tervahiekkaan, jos Euroopan komissio ei nyt anna selkeää merkkiä siitä, että me annamme jonkinlaisen arvon tervahiekalle, annamme näille sijoittajille myös merkin, että he voivat jatkaa vain ja he huomaavat, että viime kädessä Tämä ensin lykätään ja sitten kokonaan poistetaan. Eli me tarvitsemme arvon nyt. Se on oleellista. Ja herra Owen sanoi, että on olemassa julkisia raportteja, joissa luetaan tällainen arvo. Ne ovat ehkä ennemminkin tiede asiakirjoja, eivät välttämättä mitään lausuntoja. On hyvin tärkeää, että nämä kaikki tutkimukset ovat samansuuntaisia, toteavat, että tervahiekka on saastuttavampi kuin muut muodot, vaikka öljy, diesel ja niin edelleen. Ja jos me haluamme pitkällä aikavälillä Euroopassa todella saada leikattua hiilidioksidipäästöjä, on meidän nyt annettava merkki sijoittajille, että tervahiekkaan sijoittaminen on väärä suunta. Kriton. Kriton. Thank you very much, Mr. President. I would like to Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin olen tyytyväinen siihen, että komissio näyttää muuttaneen hiukan mieltään ja ymmärtää, että hybridimenettely on ihan hyvä, vaikka jäsenvaltiot sitä sen torjuvat aiemmin. Ja nyt olemme siirtymässä oikeaan suuntaan. Mitä ajatukseen tulee, jos lykkäämme tämän asian vuoteen, vuoden 2011 loppuun, niin lähetämme väärän merkin investoijille ja saatamme tulla subventoineeksi sellaista toimintaa, joka tekee hallaa herkille ekosysteemeille. Joten meidän täytyy kyllä vakavasti pohtia näitä kysymyksiä. Meidän täytyy luoda investoijille turvallisuuden tunnetta. Meidän täytyy myös tukea näitä hiilinieluja. Komissaari Georgieva puhui tänään katastrofeista. Monet varmasti liittyvät ilmastonmuutokseen. Me emme voi nyt levätä laakereillamme tai ryhtyä. Meillä ei ole varaa tehdä vääriä päätöksiä. Meidän täytyy saada aikaan, saada määritettyä sopivat päästöarvot välittömästi. Kiitos. Well, uh, I think, Owen, if you want to have a thought for a reply, that's okay. Niin, Owen, varmasti jos haluatte vastata, niin eiköhän se sovi. You, Mr. Chairman. Kiitokset, puheenjohtaja. Niin, olen täysin samaa mieltä siitä, että teollisuus edellyttää pitkän aikavälin suunnittelumahdollisuuksia ja meidän on oltava mahdollisimman tarkkoja sen mukaan suhteen, mitä teollisuuden on vastaisuudessa tehtävä. Muissakin äänestyksissä tässä valiokunnassa puhutaan esimerkiksi huomenna noissa äänestyksissä hiilidioksidipäästöistä, mutta me antaisimme hyvin kummallisen merkin mielestäni, jos sanoisimme, että 2011, joka ei ole niinkään kaukana, meillä olisi jokin oletusarvo tervahiekalle. Se on jo sinällään aika selkeä merkki teollisuudelle. Tänä päivänä me sanomme, että ei ole olemassa komission lukua, mutta me tutkimme tätä. Ja meillä on tuo päivitetty tutkimus ja teollisuuden tietäessä tämän, he voivat ottaa tämän mukaan huomioon sijoitussuunnitelmissaan suunnitella sen perusteella. Ei meidän ehkä tarvitse antaa mitään tiettyä lukua, jos sanomme, että vuoden sisällä sellainen tulee. Minusta se kyllä vastaa näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Okay, uh, thank you. Hyvä, kiitoksia ja näin keskustelu tästä asiasta päättyy. Ja seuraava kysymys on Satu Hassilta ja Chris Davisilta. Ja sen aiheena ovat rikki rikkipitoisuudet, sallittavat rikkipitoisuudet, mutta en näe heitä paikalla. Onko kuka täällä hoitamassa tätä asiaa? Bas, niinkö? Minä lupasin hoitaa tämän kyllä, mutta kysymykset ovat kyllä aika selviä, joten ehkä säästetään aikaa ja vastaan vasta vastauksen jälkeen, mutta ensin anteeksi pyyntö Hassilta ja Davisilta, etteivät he voi olla paikalla täällä, kun heidän kysymyksensä esitetään vastaus. Mediassahan on kiinnitetty paljon huomiota siihen, että vaikuttaa ikään kuin komissio ei olisi tarkistamassa kansallisia päästörajoja koskevaa direktiiviä. Joten tärkein kysymys kuuluu, mikä on totta tässä median raportoinnissa ja aikooko komissio todella lykätä tämän tarkastamista meriliikenteessä käytettävän polttoaineen rikipitoisuusrajoja koskeva. Siinä on se tärkein kysymys ja loput aikaa ei jätettäköön siihen, että vastaan sitten myöhemmin. Kiitoksia. Ja Solana Blanco. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää arvon jäseniä, vaikka ette ehkä päässeet paikallekaan. Ne, jotka esittävät kysymyksen, haluan vakuuttaa valiokunnan siitä, että komissio on tietoinen siitä, kuinka tärkeää on valvoa ilmanlaatua, olipa kyse sitten hiukkasista, typpioksideista tai muusta. Olemme tietoisia siitä, että ilman saasteet maksavat noin, meille noin puoli miljoonaa ennenaikaista kuolemaa Euroopassa. Se aiheuttaa myös happosateita, vesien rehevöitymistä, etc. ympäristöongelmia. Kun ajatellaan näitä tasoja, sanon yksiselitteisesti, että komissio seisoo sitoumuksensa takana. Se aikoo täytäntöön panna ilmanlaatupolitiikkansa ja vahvistaa sitä, koska tarkoituksemme on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Tulemme jatkossakin tekemään näin, kohdennamme kielikeskellä suuta toimemme eri rintamille. Kun ajatellaan päästökattodirektiivin eh, tarkistusta, niin sitä on lykätty. Alun perin sen piti olla tapahtua vuonna 2007. Teimme tämän sen vuoksi, että halusimme ensin odottaa ilmastopakettia, eh, ilmasto- ja energiapakettia, koska senkin otaksutaan tuottavan eh, hyötyä. Olemme kuitenkin EU-ssa saaneet aikaan edistystä, ja mitä tulee kaikkein tärkeimpiin saastuttajiin, niin me tulemme ylläpitämään tämänhetkiset päästörajat hiilidioksidin, rikkidioksidin osalta. Meillä on hyvät tasot, mitä tulee lentäviin organisiin yhdisteihin, haihtuviin lentä, organisiin yhdisteisiin, niiden osalta näitä tasoja tullaan vielä parantamaan. Kuitenkin meidän täytyy pohtia tilannetta maittain. Useissa jäsenvaltioissa saatetaan ylittää katot. Näin ei kuitenkaan tule tapahtumaan noksien osalta. Komissio pitää direktiiviä erittäin tärkeänä ja nyt täytyy tarkistaa sitä. Ja kun puhun komissiosta, en ainoastaan tarkoita komissaari Potosnikia, vaan koko komissiota. Tärkeydestä on merkki se, että koko komissio tulee, kollegio tulee tulevina viikkoina järjestämään keskustelun direktiivin ähm, uudistamisesta ja sen parhaasta ajoituksesta. Ja ymmärtän, että näissä oloissa en nyt tässä vaiheessa voi hihasta antaa teille lopullista vastausta ajoituksesta, mutta tulette sen tietämään hyvin nopeasti, koska tätä keskustelua tullaan kyllä käymään tulevina viikkoina. No tämän sanottua, niin haluaisin korostaa sitä, että direktiivin uudistaminen Tätä ei ole syytä epäillä ollenkaan. Ää, niin tämä uudistaminen ei tule antamaan vielä riittävän hyviä tuloksia, vaan täytyy myös pohtia sitä, miten saamme täytettyä kuudennen ympäristötoiminto, ympäristöohjelman, toimintaohjelman tavoitteet. Tällä tavalla saamme aikaan sellaisen ympäristöpolitiikan, jota komissio voi valvoa ja täytäntöönpanna. Jos tällä hetkellä komissio on ryhtynyt oikeustoimiin 28 jäsenvaltiota vastaan, joissa ylitetään hiukkaspäästöjen rajat. Valitettavasti myös noksien osalta meidän täytyy ryhtyä samanlaisiin toimiin. Typenoksidin osalta komissio pyrkii saamaan aikaan lisätoimia kentällä siellä, missä päästöt ovat olleet korkeampia kuin ennakoitu. Ja samalla tavalla ryhdymme toimiin silloin, kun monet useat jäsenvaltiot tietojemme mukaan todennäköisesti eivät voi pitäytyä maksimikynnysten puitteissa vuonna 2010. Komissio aikoo siis keskittää toimeensa kohdennettuihin toimiin, joiden tarkoitus on vähentää selkeästi päästöjä. Me saimme viime hiljan sopimukseen teollisuuden päästöjen direktiivistä, joiden tarkoitus on vähentää päästöjä noksien, rikenyhdisteiden ja hiukkasten osalta. Ja nyt puheenjohtaja palaan tähän toiseen aiheeseen. Komissio aikoo vuoden vaihteessa hyväksyä ehdotuksen, jonka tarkoituksena on siirtää EUn laiksi se sopimus, joka saatiin kansainvälisen merenkulkujärjestön kanssa aikaan niin, että voidaan ähm, vähentää ongelmia, jotka liittyvät merenkulkupolttoaineisiin. Eli komissio on erittäin tyytyväinen merenkulkualan järjestön sopimuksen liitteen kuusi säädöksiin, koska sehän liittyy rikkeen, rikin mm, yhdisteiden päästöjen rajoittamiseen ja jopa 72 tullaan vähentämään sekundaarisia hiukkaspäästöjä. Ehdotus siirtää tämä sopimus EUn lainsäädäntöön tulee siis tapahtumaan ensi vuoden vaihteessa ja siihen liitetään myös raportti tämänhetkisen rikkidirektiivin täytäntöönpanosta. Tulemme pohtimaan myös kustannushyöty näkö kohtia, jotta mahdollisesti ähm, rikkidioksidi toimia voidaan parantaa muuallakin kuin äh, Itämeressä, Pohjanmeressä ja Englannin kanalissa. Valitettavasti äh, komissio ei ole IMOn sopimusosapuoli ja siksi emme voi enempää tehdä. Voimme vain rohkaista niitä jäsenvaltioita, jotka ovat IMOn jäseniä, äh, niin että voisivat saada Imon hyväksymään samat tasot kuin mitä me haluaisimme rikin, rikkidioksidin ja muiden päästöjen osalta. Vuonna 2013 tulemme saamaan päätökseen koko EUn ilmanlaatupolitiikan uudistuksen tai tarkistuksen. Toivottavasti, hyvä puheenjohtaja, olen tällä puheenvuorollani voinut saada jäsenet vakuuttuneiksi. Kiitos. Kiitokset, mutta koska he eivät ole täällä paikalla, en voi olla varma siitä, olisivatko he olleet niin tyytyväisiä vastaukseen, mutta ehkä saamme täältä vähän jatkoa. I'll just give you some time. Annan sinulle hiukan aikaa. Niin, Kiitos komissiolle näistä vastauksista ja siitä, että selvitettiin joitakin epäselvyyksiä, koska osa tästä mediahuomiosta komission jäsen Potocnikin suhteen johti siihen, että asetimme tämän kysymyksen, koska hän antoi ymmärtää, että tätä direktiiviä ei tarkistettaisi ja hän ilmaisi myös, että hän ei ole tyytyväinen ajatuksen tiukemmista meriliikenteen rikkipitoisuusrajoista. Olen tietysti tietoinen siitä, että komissio ei ole osapuoli, mutta kun annetaan tällaisia merkkejä jäsenvaltioille, annetaan luonnollisesti niille myös merkki siitä, tulisiko niiden panna täytäntöön näitä tiukempia arvoja vai ei. Ja siinä mielessä toivon, että komissio selkeästi toteaa jäsenvaltioille, että nämä uudet tiukemmat rikkipitoisuusrajat, kuten IMOssa on sovittu, on pantava täytäntöön myös kansallisella tasolla. Muutoin syntyy ongelma, koska ne ovat oleellisia. Ja sitten tuon direktiivin uudistamisen osalta hyvä kuulla, että siitä on keskusteltu laajemmin komissiossa. Haluaisin kuitenkin korista, korostaa sitä, että tämä pitää hoitaa muutoin. Me emme saa aikaan kattoa 2.5. Ja se on oleellinen argumentti komissiolle, koska toistaiseksi meillä ei ole tälle minkäänlaista säätelyä. Näin on ollut jo aika pitkään ja siinä mielessä uudelleen tarkastelu ennen kaikkea PM2.5 osalta on oleellista. Sitä pitäisi korostaa hiukan enemmän. Olen lisäksi tyytyväinen siihen, että komissiossa käydään keskustelua ja näistä kysymyksistä kävi selväksi, että parlamentti tukee sitä ja toivottavasti saamme tämän vuoden lopulla aikaan hyvän uudelleen tarkastellun direktiivin. Kiitokset Chris Davies. Kuulitteko osan tästä keskustelusta? Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ehkä tämä tulisi esittää komissaarille eikä komission edustajille. Tähän on ehkä vaikeaa vastata. Kun alun perin päästödirektiiviä käsiteltiin, niin oli ihan selvää, että ihmishenkiä varmasti saataisiin pelastettua päästöjä vähentämällä ja myös taloudellista hyötyä saataisiin aikaan, koska esimerkiksi vilja vahingoittuisi vähemmän. Nyt näyttää siltä, että äh, tällä alalla ympäristön parantamismeininki on äh, hiipunut komissiossa. Tarkoittaako se sitä, että äh, komissio ei itsekään enää suhtaudu luottavaisesti siihen, että ympäristön parantamisella olisi todellista taloudellista hyötyä? Onko komissio menettänyt puhtiinsa, ei enää halua vastusta, vastustelevia jäsenvaltioita pistää aisoihin. Eikä tässä ole kyse ainoastaan ympäristö, ympäristön parantamisesta, vaan politiikasta. Ikään kuin jäsenvaltiot eivät enää haluaisi tukea komissiota, jotta saataisiin aikaan kunnianhimoisempi uudelleenlaadinta direktiivistä. Well, yes, of course. Niin, tietysti. Saatte puheenvuoron uudelleen. Well, Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin jälleen tehdä eron tänään kysymyksen kahden eri osan välillä. Mielestäni tuo polttoaineiden rikkipitoisuus, sen osalta haluan toistaa, että mitä tulee eh, rikkipitoisuuteen polttoaineessa – tämä IMOn uuden liite kuutosarvojen täytäntöönpano tapahtuu vuoden aikana. Se siis tapahtuu. Ja tuo toinen seikka polttoaineen rikkipitoisuudessa on lisä neka- ja seka-arvon antaminen. Ja tältä osalta komissio kannustaa jäsenvaltioita toimimaan, koska ne ovat ne, jotka joutuvat tekemään tuon kansallisen päästökaton ja nämä uudet määräykset saavan, saadaan siis vuoden loppuun mennessä. Se on siis vastaus. Mitä tulee kysymyksen toiseen osuuteen, tuohon NEC-arvoon, kansalliseen päästökattoon, en tiedä, oliko mahdollista kuulla koko tuo vastaus, jossa sanoin, että todisteeksi siitä, että komissio on yhtä päättäväinen näiden laatu normien suhteen me olemme ryhtyneet toimiin lukuisia jäsenvaltioita vastaan. Minä olen selittänyt, että tämä uudelleen tarkastelu lykättiin, jotta voitaisiin saada ilmasto- ja energiapaketti niin, että voitaisiin täysimääräisesti saada parannettua laatua. Tämän jälkeen me olemme päivittäneet laskelmiamme ja nyt kaikki nämä elementit on saatu ja komission jäsen Potocnik keskustelee tästä komissaarien kollegiossa, pohtii mikä on paras ajankohta esittää tätä eteenpäin, ottaen huomioon sen, että sellaisenaan erillisenä tämä direktiivi ei hoida kaikkea, mikä on tehtävä. On siis tärkeää ottaa nämä kansalliset päästörajat huomioon, luonnollisesti ajatellen säästeiden liikkumista kansainvälisesti, mutta myös paikallinen toiminta on tärkeää. Siksi meidän tarvitsee nähdä kaikki nämä toimet yhdessä. Siksi minä selitin, että samaan aikaan me toimimme näin. Ja sitten tuo kollegan kommentti, emme voisi olla siitä enempää samaa mieltä. Enemmän on tehtävä. Siinä kaikki tällä hetkellä. Suuret kiitokset puheenjohtaja niin varmasti välitätte valiokuntamme kärsimättömyyden tämän asian suhteen eteenpäin. Odotamme saavamme jotakin varsin pian. Eiköhän tämä kysymys ole nyt käsitelty. Ei enää lisäkysymyksiä. Seuraava kysymys on kysymys numero seitsemän. Tämä koskee ympäristövastuudirektiivin tarkistamista. Ja näistä, jotka tämän ovat allekirjoittaneet, Kriton Arsenis, käytätkö sinä puheenvuoron? Kiitoksia puheenjohtaja. Meksikonlahden katastrofin jälkeen me kaikki olemme olleet tietoisia siitä, että meillä on useita porsaanreikiä. Niin globaalisti kuin Euroopan unionissakin lainsäädännössä, kun ajatellaan vaikkapa riskien arviointia, riskien lieventämistä ja vastuukysymyksiä. Eli että kuka on vastuussa tällaisista katastrofeista, kuten vaikkapa juuri tämä Meksikonlahden katastrofi. Alussahan ongelmana oli öljy, mutta sitten tuli metaaniongelma. Metaania pääsi ympäristöön. Se aiheutti kuolleita alueita merenpohjassa. Tämä auttoi meitä näkemään paremmin sen, että meidän arviomme ovat aika, tai arviointikykymme on aika rajallinen siitä, minkälaisia riskejä on. Metaanihan on tietysti kaasu, ja on myös toinen kaasu olemassa, jo, nimittäin ähm, hiilidioksidi olemme pyrkineet hiilen talteenotto- ja varastointiteknologiaa käyttää hyväksemme ilmaston parantamiseksi. No, öljyn poraaminen kuitenkin oli testattu aika riittävällä tavalla, mutta silti emme pystyneet valmistautumaan tähän ongelmaan. Need to enhance the, the environmental... Uh, Meillähän on ympäristövastuudirektiivi. Sen tulisi kattaa erila- erilaiset tilanteet. Tällä hetkellähän direktiivi ei kattaa sellaisia onnettomuuksia, joita tapahtuu syvän meren öljyn poraustoimissa ja muutenkin öljynporaustoiminnassa, joten tätä ympäristövastuudirektiiviä tulisi parantaa ja saattaa myös öljyn poraamis- ja etsimistoimet ähm, sellaisiksi, että pitäisi määrittää vastuulliset tahot – nyt haluaisin tietää, että minkälaisiin aloitteisiin komissio on valmis ryhtymään. Minkälaisia aloitteita komissio on valmis tekemään? En nyt näe tässä muita kysymyksen allekirjoittaneita, joten annan puheenvuoron komissaarille. Garcia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, Komissio ilmoitti jo täysistunnossa, että tämän öljynporaus on ongelman jälkeen tekisimme analyysin, pyrkisimme yksilöimään sitä, minkälaisia aukkoja EUn lainsäädännössä on – Ja sitten meidän täytyisi pohtia, että minkälaista lainsäädäntötoimintaa tarvittaisiin, jotta nämä aukot voitaisiin täyttää. Hankkeemme on jo meneillään. Me olemme jo tehneet tiettyjä löydöksiä, jotka liittyvät tähän ympäristövastuudirektiiviin. Ensimmäinen löydös liittyy merellä tapahtumaan öljyn poraukseen ympäristövastuudirektiivi kyllä kattaa tämän alan. Se, se koskee erittäin tiukkaa vastuuregiimiä. Kun ajatellaan öljyn poraamista, se on toimintaa, joka käsittää vaarallisten aineiden käsittelyä. Öljykin määritetään lainsäädännössä vaaralliseksi aineeksi ja vaarallisten aineiden käsitteleminen on yksi niistä toimista, joka on lueteltu direktiivin liitteessä kolme. Toiseksi meidän täytyy ryhtyä toimiin, jotta voimme suojella elinalueita – se liittyy, tämä siis liittyy myös direktiivin soveltamisalaan. Toisin sanoen direktiivimme kattaa luonnon ö, heikkenemisen ö, alueilla mukaan luettuna meri- ja ranta-alueilla. Kuitenkin ympäristövastuudirektiivi ö, sitä voidaan soveltaa ainoastaan suojeltuihin alueisiin. Ja e, jäsenvaltiot voivat myös käyttää hyväkseen kansallista lainsäädäntöä, eli jos ympäristö kärsii vahinkoja, niin se ei välttämättä liity ympäristövastuudirektiiviin, kyse on sellaisesta vahingosta, jota direktiivissä ei välttämättä kateta. No alue, jossa selvästikin, josta selvästi löytyy aukko, kun puhutaan ympäristövastuudirektiivistä, liittyy ves, vesivahinkoihin tai veteen kohdistuviin vahinkoihin. Esimerkiksi jos veden ö, ekologinen ö, status vahingoittuu, niin se ö, kattaa alueen ainoastaan ranta-alueelle. Jos puhutaan kemikaalisten aineiden aiheuttamista vahingoista, niin alue on vielä rajatumpi. Jos ajatellaan kemikaalisten aineiden aiheuttamaa vahinkoa veden statukselle, niin se ei ulotu sen pidemmälle kuin tiukasti ranta-alueille. Muut alueet on suljettu pois direktiivin sovellusalalta alasta. Analyysimme on osoittanut, että tämä aukko direktiivin alueellisella sovellusalalla täytyy täyttää. Periaatteessa tämä vaatisi muutoksen ympäristövastuudirektiiviin. On otettava myös huomioon merialueita koskeva strategia, lainsäädäntö. Mitä sitten tulee tähän toiseen piirteeseen tai ulottuvuuteen, joka kysymyksessä otettiin huomioon, nimittäin hiilen va- talteenotto- ja varastointikysymys. Meidän mielestämme minkäänlaista porsaan reikää ei ole, kun ajatellaan direktiivin kattavuutta ja sovellusalaa. varastointialueiden direktiivin mukaisesti suojeleminen on yksi niistä toimista, joka on lueteltu liitteessä kolme ympäristövastuudirektiivissä. Ja ainoa ongelma, jonka tällä alueella voimme havaita, saattaa ehkä liittyä siihen, kuinka hankalaa on toteuttaa vahingon mittavuuden arviointi. Mutta tämä on ongelma, joka ei liity ainoastaan tähän alueeseen. Se pätee myös muihin ongelmiin ja haittoihin, joita johtuu muista toimista. Ja siksi haluaisinkin sanoa, että metodologinen ongelma ei sinänsä ole mitenkään ylitse pääsemätön. Thank you for a rather clear reply, I think. Kiitokset tästä selvästä vastauksesta. E, Kriton Arsenis, haluatko käyttää vielä puheenvuoron? Niin, haluaako joku puhua ensin? Joka tapauksessa kiitokset myös komissiolle tästä vastauksesta. Olemme sitä mieltä, että on saattanut jäädä joitakin aukkoja, vastaavia, jotka liittyvät öljynporaukseen. Mutta on hyvin tärkeää, että komissio etenee, että komissio on halukas uudistamaan direktiiviä, tarkastelemaan sitä uudelleen ja me seuraamme sen ehdotuksia tarkoin. Tällä kertaa koitamme kuroa nuo aukot umpeen, ettei synny samanlaisia tuhoja meidän vesillämme. Sillä lailla. Kiitoksia. Yeah, Bas Eichhout, Niin, Bas Eichhout pyysi myös puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollega Arseniksesta vielä jatkaakseni, jotta ollaan asiasta selvillä. Kiitokset tästä vastauksesta ja ajatuksesta siitä, missä tämänhetkisen lainsäädännön aukot ovat. Ja jos nyt ymmärsin oikein, tässä on kaksi merkittävintä. Ensinnäkin maantieteellisellä puolella, jos puhutaan vedestä, minkälainen kemiallinen uhka vedelle on olemassa eli tällä tavalla laaja-alaisemmin Euroopassa nykyisen ELDn puitteissa, ympäristövastuudirektiivin puitteissa ja toisakseen näille lajeille, jotka eivät ole vielä tämän puitteissa. Eli konkreettisesti, kun komissio esittää oman analyysinsä, esittääkö komissio konkreettisia ehdotuksia tämänhetkisen ympäristövastuudirektiivin muuttamiseksi näiden kahden aukon paikkaamiseksi. Kiitoksia. Yes, Niin, annetaan puheenvuoro teille jälleen. Ja myös, jos teillä on jonkinlainen aikataulu, koska saadaan lopulliset johtopäätökset, koska mahdollinen ehdotus, ja kun otetaan huomioon tämä monimutkainen rakenne, kuka operoi, kuka vakuuttaa ja niin edelleen. Onko ympäristövastuudirektiivi riittävän selvä sen suhteen, kuka on vastuussa vai tarvitaanko siihenkin selvennystä? Well, mm, the lack of coverage uh, of kun ajatellaan äh, kaupallisten lajien äh, ongelmaa, eli direktiivi ei kata sitä. Se ei sinänsä kuitenkaan muodosta äh, porsaanreikää tässä järjestelmässä. Ympäristövastuudirektiivi on allekirjoitettu erityisesti, tai se, se, se on siis laadittu erityisesti kattamaan ympäristövahingot. Ja uskon, että tässä kohtaa viittaamme kahteen erilaiseen haittatyyppiin. Haittaan, joka on ensisijaisesti taloudellista hallaa, vahinkoa, ja se vaatii erilaisen instrumentin. Ei ympäristövastuudirektiiviä. Ja mitä sitten tulee toiseen, toiseen kysymykseen, niin luonnos, tulemme esittämään luonnoksen, jonka tarkoitus on muuttaa direktiiviä – Tulevina päivinä tulemme lähettämään tai esittämään raportin ympäristövastuudirektiivin täytäntöönpanosta. Ja erityisesti puutumme sellaisten mekanismien saatavuuteen, joiden avulla voidaan kattaa muun muassa – siis viittaa tässä esimerkiksi rahoitusturvallisuusinstrumenttiin. Ja tulemme myös pohtimaan sitä, missä määrin ympäristövastuudirektiiviä tulee muuttaa, jotta voidaan kattaa sellaiset vahingot, joita koituu öljyn poraamisesta merellä. Kuitenkin ehdotuksia tulee, saadaan sitten osana laajempaa pakettia ehdotuspakettia. Tarkoitus on varmistaa se, että öljyn poraus tulee katetuksi asianmukaisella tavalla lainsäädännössä. Tämä on siis yksi niistä asioista, joita uuteen lainsäädäntöön tullaan sisältämään. Muitakin asioita on, jotka ovat asianmukaisia, joiden osalta lisätoimia tarvitaan. Kiitos. Just the final thing on the timing. Um, what... Viimeinen vielä tästä aikataulusta. Minkälainen aikataulu teistä on kyseessä? Monestako kuukaudesta tässä puhutaan? I'm not, uh, I'm not able to give. En pysty nyt antamaan teille täsmällistä vastausta tässä vaiheessa. Useat pääosastot ja useat komissaarit ovat mukana. Me kuitenkin Mm, hyvin ponnekkaasti teemme työtä tämän asian parissa. Valitettavasti tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole mahdollista sanoa mitään muuta kuin, että me tulemme esittämään ehdotuksen niin pian kuin mahdollista. Otaksun vastauksen olevan siis, että olette riittävän nopeita, jotta mutta meidän ei tarvitse tätä enää lähteä kyselemään ennen kuin ehdotus tulee. Mutta Bas, oliko sinulla vielä joku kysymys? Selvennys juu, jos nyt ymmärsin oikein, mitä komissio totesi. Jos on siis kyse kaupallisista lajeista, ei ole kyse ympäristövastuusta, koska näitä lajeja ei pidetä ympäristölajeina – Tämä on nyt vähän hankalaa selittää kalastajille kuitenkin minusta, koska jos kalastajille syntyy jonkinlaista vahinkoa, niin miltä puolelta tämä on katettu, jos ei ympäristövastuudirektiivillä. Sanotte, että tässä ei ole mitään lainsäädännöllistä aukkoa. No missä se on sitten katettu, koska viime kädessähän sen vahingon, jota näille lajeille syntyy, pitäisi olla niiden tahojen korvaamaa, jotka olivat vastuussa vaikka siitä öljyvuodosta. Voitteko olla hiukan tarkempi tästä, koska jos ei ole kyse ympäristövastuudirektiivistä, siitä, että se olisi kyseessä, mihin tämä sitten kuuluu? Niin, olkaapa hyvä. Thank you. Well, uh... Kiitoksia. No tällä hetkellä tämän kaltaiset vahingot voisivat tulla toisenlaisten vastuujärjestelmien kattamiksi, joita on olemassa jäsenvaltioissa. Sel- selvää on se, että sellaiset haitat, joita koituu kalastajille – kalastajien talo, taloudelliselle toiminnalle. Ne voidaan kattaa muin keinoin. Myös vahingot omaisuudelle tulevat katsotuksi. Kuitenkin ympäristövastuudirektiivin tarkoitus oli yrittää kattaa ympäristöhaitat. Ympäristöhaitta ei ole taloudellinen haitta. Ja sen vuoksi kansalaisvastuujärjestelmät eivät, niitä, eivät ympäristöhaittoja kata. Ja siksi me halusimme omaksua tämän nimenomaisen välineen, joka liittyy nimenomaan ympäristövastuuseen. Well, thank you. Mm, no niin, kiitos. Mennään nyt sitten seuraavaan kysymykseen. Eli aivan erilainen aihe itse asiassa. Kyseessä on terveyssäännöt, jotka koskevat ähm, muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita. Chris, sinä olet yksi tämän laatijista. Haluatko käyttää puheenvuoron? to hear the original, uh, the first answer, if you like. Niin, ensin ehkä vastaus, jos sopii, ja sitten minä voin palata asiaan. Niin, täällä on muutama eri nimi komission henkilö, voisitteko kertoa, kuka teiltä on vastuussa tähän kysymykseen vastaamisesta? Thank you, Mr. Chairman. My... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Alberto Ladoma ja minä olen eläinterveydestä vastaavan osaston johtaja tällä pääosastolla. Olen kiitollinen tämän valiokunnan puheenjohtajalle siitä, että komissio saa mahdollisuuden kertoa asian tilasta muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssääntöjen osalta. Viime vuonna Asetus 1069 vuodelta 2009 hyväksyttiin parlamentissa ja neuvostossa ja tässä lainsäädännössä annettiin selkeämmät ja suhteellisemmat säännöt, jotka koskevat muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja elämistä saatavia sivutuotteita. Asetus kattaa paljon materiaalia ravintoketjun ulkopuolelta. Kyseessä on maataloustuotannossa olevien eläinten ruokkiminen ja monenlaiset tekniset tuotteet, sellaiset, joita käytetään esimerkiksi nahkaan, tai sellaisiin seikkoihin, joita käytetään diagnosointivälineisiin laboratorioissa. Asetuksessa annettiin komissiolle huomattavat valtuudet teknisien yksityiskohtien määrittämiseksi, kuten hygienian normit, prosessointiseikat ja muut vaatimukset. Ja tämän lainsäätäjän valtuutuksen pohjalta komissio käynnisti laaja-alaisen sidosryhmien kuulemisen myös jäsenvaltioita ja tärkeimpiä Euroopan unionin kauppakumppaneita, kolmansia valtioita kuultiin osana. Niillä on huomattava, tällä on huomattava taloudellinen merkityksensä. Tässä vaiheessa komissio viimeistelee luonnostaan perusasetuksen täytäntöönpanoksi ja tarkoituksena on esittää tämä ravintoketjusta ja eläinten terveydestä vastaavalle pysyvälle komitealle ensi kuun aikana nämä sääntelymenettelyyn liittyvät toimet tarkoittavat sitä, että meillä on mahdollisuus tarkastella niitä uudelleen vastaisuudessa säännöllisesti. Voin mielelläni kuitenkin kertoa teille, missä luonnostelussa ollaan tällä hetkellä menossa. Täytäntöönpanosäännöissä komissio pyrkii vastaamaan huolenaiheisiin, joita on esitetty seuraavin tavoin saadaan yksinkertaisempia sääntöjä, pyritään yhdentämään 30 erilaista tointa, joita on hyväksytty aiemmissa säännöissä, sulauttamaan ne yhdeksi johdonmukaisemmaksi lainsäädännön tekstiksi. Sitten prosesseista, joita pidetään turvallisina, niihin liitetään tuotantoketjun loppuvaiheen hyväksyntä esimerkiksi biodieselille ja muille aineille. Ja näin pyritään puhdistamaan materiaalia, jota käytetään esimerkiksi lääketieteen diagnostiikassa. Hallintotaakkaa pyritään keventämään jäljitettävyyden hyväksi sallimalla suhteellisemmat järkevämmät tarkastukset tuotantolaitoksissa ja biokaasulaitoksissa ja kompostointilaitoksissa. Tämä entisestään purkaa hallintotaakkaa, jonka perusasetus on elintarvikelainsäädännön saralla antanut. Otetaan tarkemmin huomioon riskit, toimitaan joustavammin, pohditaan kuinka saavutetaan paremmin tietyt tavoitteet ajatellen ennen kaikkea eri kuljetusmuotoja eri kategorioissa, eri toiminnoissa mukana myös eri kategorioiden eläinsivutuotteiden luovuttaminen. Säännöissä hyödynnetään myös eläimistä saatavia sivutuotteita ja niiden syöttämistä toisille eläinlajeille – luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Me teemme näin luonnollisesti millään tavalla kompromettoimatta Euroopan kansalaisten suojelun tasoa. Tämä on meidän aikomuksenamme. Viime kuukausina me olemme olleet yhteydessä herra Schnellharttiin, joka on ollut asetuksen 1069-2009 esittelijä. Olemme jatkaneet hyvää yhteistyötä hänen kanssaan ja haluamme kiittää häntä tästä mutta nyt luonnollisesti mielenkiinnolla odotamme kommentteja tältä valiokunnalta niistä toimista, joihin komissio on tämän asian tiimoilta ryhtynyt. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitoksia ja nyt puheenvuoro herra Schnellhartille. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Sama komplimentti tässä myös komissiolle. Me Teemme hyvää yhteistyötä ja tässä vaikeassa kysymyksessä päästiin sopuun ensimmäisessä käsittelyssä ja tämä juontaa juurensa siitä, että tehtiin niin hyvää yhteistyötä komission ja tuollaisen puheenjohtajavaltion Tsekin kanssa. Me olemme nyt saaneet tämän asian päätökseen. Ja nyt voisin ehkä tehdä jotakin huomioita tästä aiheesta. Minusta on aina hämmentävä, kun laadimme asetuksia, jotka näyttävät ensin helpolta, mutta sitten ajan myötä kuitenkin hankalilta toteuttaa. Ehkä asiantuntijoilla on tässä sana, sanottavana, mutta tässä ei voi puhua mistään byrokratian purkamisesta ainakaan tässä tapauksessa, koska tämä on varsinainen byrokratian viidakko. Meidän tulisi kuitenkin keskustella yleisesti siitä, tarvitaanko näitä useita yksityiskohtaisia sääntöjä tällaisenaan. En halua tästä tämän enempää puhua, mutta kuitenkin tuoda tämän asian esiin. Meillä oli siis tuolloin kylliksi aikaa ottaa kantaa kirjan. Ja nyt haluaisin ottaa esiin ainoastaan joitakin asioita tavoitteista. Me, Me tarvitsemme uutta asetusta esimerkiksi hygienia-asioista. Tähän tarvittiin uusia sääntöjä, samoin Halusimme selkeän määritelmän sivutuotteelle ja samoin kuten pohjoismaiset kollegat toivoivat, halusimme säännöt näiden aineiden tuhoamiselle. Samoin tosi tärkeä asia oli se, että taattiin jäljitettävyys. Tämä oli kansalaisille tärkeää. Tuolloin Sovittiin siis näistä tavoitteista tässä asetuksessa. Ja näihin onkin päästy varsin hyvin. Olemme käsitelleet useita kysymyksiä hyvin syvällisesti ja mitä tulee esimerkiksi loppupisteeseen. Tässä selkeä määritelmä on tärkeä, mutta en osaa tästä sanoa vielä tämän tarkemmin mitään, mutta tämä asia sopii minulle suurin piirtein. Sitten oikokemialliset lopputuotteet. Tuolloin sovimme, että EFSA laatii tästä tutkimuksen. Ehkä voisimme hieman nopeuttaa tätä prosessia. tässä asioiden sujuvuus helpottaa myös teollisuuden työntekoa. Tässä monia asioita on säädelty hyvin. Mutta kun katsotaan esimerkiksi pieniä määriä, esimerkiksi 500 kiloa tiettyä sivutuotetta, niin silloin täytyy pohtia, kuka tätä voi nyt sitten valvoa, mikä tässä on viitekohtana. Ei nyt osaa mitään muutakaan ratkaisua tähän ehdottaa, mutta tällainen pieni määrä per viikko on vaikea määritellä. Viikokin alkaa jollekin ihmiselle eri päivänä kuin toiselle. Eli tässä on aika epämääräisiä muotoiluja ja ehkä valvonta on hankalaa ja siksi tätä täytyy katsoa tarkemmin. Mitä tulee sitten diagnostiikkaan, tässä on tuotu esiin oikeat asiat niin, että loppupiste voidaan määrittää. Tämä on hyvä asia. Sitten biokaasulaitokset. Tästä en ole vielä aivan selvillä. Ehkä komissio voi kommentoida tätä. Sovimme tuolloin, että biokaasulaitosten jätteet voitaisiin viedä eteenpäin pelle, mutta en ole tästä nyt aivan varma. Komissio on puuttunut esittämiimme asioihin varsin hyvin ja arvioinut niitä. Ja lausunnot, joita meillä on eri sidosryhmiltä, ovat varsin myönteisiä Eli tuolloin halusimme entistä vähemmän byrokratiaa, parempaa turvallisuutta ja tämän loppupisteen määrittämistä. Tässä olemme onnistuneet mielestäni varsin hyvin. Ja näin toivottavasti voimme saattaa tämän mahdollisimman pikaisesti päätökseen. Kiitoksia. Kiitokset. Onko muita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Niin, olkaa hyvä. Ja vielleicht gleich um den Kollegen schnell hat eine kiitoksia. Niin yksi huolenaihe, johon Snellhat viittasi. Tässä on paljon meidän huolenaiheitamme siis mukana. Ensin näyttää ehkä siltä, että tämä ei vähennä byrokratiaa, mutta ehkä tätä voidaan vielä työstää. Kaikki asiakirjathan ovat juuri niin hyviä kuin miten niitä täytäntöön pannaan. Ehkä tässä on vielä hieman säätö, mutta aivan kuten edellinen puhe, voin sanoa, että tämä on hyvä asiakirja ja tällä päästään entistä lähemmäs kuluttajien suojelua ja tämän loppupisteen määrittämistä. Kiitoksia. Onko muita? No ehkä itse voin esittää teille kysymyksen, koska minun otti yhteyttä eläinsuojeluaktivisti, joka halusi tietää ja minä en oikein osannut vastata hänelle tämän pohjalta, mitä nyt näin edessäni. Voivatko Pohjolan ja Baltian karhut ja sudet olla osa tätä poikkeusta, joka petoeläimille on annettu, vai voidaanko näitä petoeläimiä Pohjoismaissa ja Baltian maissa jatkossa ruokkia? Kiitokset puheenjohtaja mahdollisuudesta vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Ja kiitokset ennen kaikkea herra Schnellhardille ja rouva Kadenbachille tästä tuesta sille, mitä toistaiseksi olemme tehneet. Vähän yksityiskohtaisempia vastauksia minulta sikäli kuin osaan, mutta myös ähm, jos puheenjohtaja sallii, kollegani Jim Kumble on valmis vastaamaan näihin kysymyksiin. Tämänhetkinen tilanne. Me aiomme asettaa jonkinlaisen määritelmäpisteen biodieselille elin, äh, eläinten, lemmikieläinten ruualle ja tarkoituksena on saada sellainen myös tietyille eh, kemian tuotteille. Meillä on tieteellisiä todisteita siitä, eh, minkä perusteella voidaan pitää käytettyjä prosesseja turvallisina, vaikka esimerkiksi BSE infektoitunutta kudosta käytetään lähtömateriaalina. Ennen kuin määritellään tällainen endpoint, komissio on luonnollisesti kuullut jäsenvaltioita, on perustettu tätä koskeva työryhmä ja kuullaan myös EFSA. Ja itse asiassa on jo pyydetty EFSAlta neuvoja ja EFSA mitä todennäköisimmin esittää ne 2011 vuoden alussa. Mitä tulee näihin pieniin määriin, määrät, joista tällä hetkellä keskustellaan, sidosryhmien ja jäsenvaltioiden välillä ovat 50 kiloa viikossa, eli paljon vähemmän kuin tuo mainittu 500 kiloa. Ja sitten mahdollisuus ruokkia susia ja karhuja. Ja ehkä petolintuja. Tämä on mahdollista tietyillä ruokinta-asemilla. Ja myös niiden ulkopuolella, niin. Ja sitten tuosta viimeisestä kohdasta olisi parempi, että kollegani Tim Gumbel vastaa, koska uskon, että en ole vastannut kaikkiin herra Schnellhardin kysymyksiin, joten jos sopii, kollegani Tim Gumbel on valmis vastaamaan näihin herra Schnellhardin esittämiin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja kysymyksestä, joka koskee biokaasulaitoksia ja ruoansulatusjäänteiden käyttöä. Näitä voidaan käyttää ja jäänteet levittää maaperän päälle. Tällä hetkellä keskustellaan siitä, mitkä ovat sivutuotteiden asianmukaiset käsittelyohjeet eri laitoksissa. Jäsenvaltiot ovat kuluneina vuosina kehittäneet kansalliset eh, standardit, ja jos eh, riskiarviointi takaa tällaisen menettelyn turvallisuuden, pitäisi voida käyttää näitä ruoansulatusjäänteitä. Pitää tietysti muistaa, että joissakin tapauksissa tällaisista tuotteista käydään kauppaa jäsenvaltioiden välillä. Ja on tietysti hiukan huolenaiheena se, että yhden jäsenvaltion riskiarviointi ei ehkä vastaa toisen valtion riskiarviointia, kun on kyse tiettyä alkuperää olevien tuotteiden levittämisestä maalle. Mutta eiköhän tässä voida löytää sellainen ratkaisu, joka vastaa sidosryhmien odotuksia. Kiitoksia. Ja nyt Horst Schnellhardt. Weil ich bin jetzt selber etwas unsicher. Niin, olen tässä nyt hieman epävarma. Biokaasulaitoksissa meillä oli ongelma siitä, että mielestäni olimme sopineet hyvästä, hyvistä menettelystä, mutta sitten myöhemmin sovittiin täysin päinvastaisesti, että näissä olisi kyse jätteestä, ja tämä aiheuttaa suuren ongelman. Mehän olimme enemmistölle tehneet tästä päätöksen. Mutta nyt näen tässä tietyn konfliktin. Enkä tiedä, onko tämä nyt tässä täytäntöönpanoasetuksessa ratkaistu. Osittain kyllä, nähdäkseni, mutta ehkä voitte tämän vielä vahvistaa. Ja nyt annan puheenvuoron taas komissiolle, kuka sieltä nyt sitten onkaan sopivin vastaamaan. Eh, the problem is solved from our... Kiitoksia puheenjohtaja. Ongelma on ratkaistu. Toki meidän puoleltamme täytyy pitää huoli siitä, että olipa kyse mistä tahansa lannoitteesta, jota pistetään maahan, niin on olemassa selkeät säännöt, ympäristösäännöt, joita sovelletaan kyseisiin lannoitteisiin. Eli toki meillä on sääntöjä sen osalta, että mitä saa päätyä pohjaveteen, mikä saa päätyä maaperään ja niin edespäin. Mutta lainsäädäntö sellaisena kuin sen tunnemme, niin se ei estä näiden jäämien käyttöä. Kiitos. No niin, enkä näe, että kuka muu haluaa käyttää puheenvuoroa. Ja tämä oli itse asiassa tämän päivän esityslistan viimeinen kohta. Kerron teille, että tämän päivän koordinaattorien kokous on peruttu ja me tapaamme huomisaamuna kello yhdeksän ja paljon merkittäviä äänestyksiä. Jollainen aloittaneen kokouksen hyvin täsmällisesti aamulla tulkaa ajoissa paikalle. Kiitoksia.